So let's uh, start our... No niin, aloitetaan kokous. Kaksi seuraavaa esityslistan kohtaa käsitellään yhdessä. Tässä ensimmäisessä osiossa toivotamme tervetulleeksi ulkoasioiden pääosaston politiikkayksikön edustajat, jotka esittelevät ähm, tutkimuksensa korruption hinta kehitysmaissa. Tästä keskustellaan ja sen jälkeen sitten keskustellaan lyhyesti Krim-erityisvaliokunnan päätöslauselmasta korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet. Ideana on, että, että tässä nämä liittyvät yhteen ja siksi ne käsitellään yhdessä korruptio mur, ehkäisee avun perille menoa. Laittomat rahavirrat ovat jopa yhden triljoonan dollarin arvoisia per vuosi ja nämä heikentävät kehitysavun onnistumisen mahdollisuuksia köyhissä maissa ja se haittaa erityisesti avun saajia. EU on pyrkinyt tekemään yhteistyötä kaikkien asianosaisten valtioiden kanssa, mukaan lukien myös naapurivaltiot – mutta kehittyvissä maissa korruptiovastaiset toimet eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Nyt aika on kypsä vahvistamaan korruption torjuntaa näissä maissa ja ottamaan käyttöön EUn suunnittelemia torjunnan vastaisia toimenpiteitä. Ja toivotan tervetulleeksi kehitysvaliokuntaan Jesper Sonserin ja Nils Taksellin. He ovat molemmat, molemmat torjunnan vastaisen yksikön asiantuntijoita Christian Nikelsen instituutista Norjasta. Ja antaisin puheenvuoron ensiksi tämän raportin laatioille ja sen jälkeen käännyn sitten Ignacio Coraun puoleen. Hän saa esittää näkemyksensä tästä samasta asiasta, korruption toiminta, torjunta ja jatkotoimenpiteet, ja tämä liittyy myös 23.10.2013 äh, hyväksyttyyn päätöslauselmaan rahanpesusta ja korruptiosta. Joten aluksi annan puheenvuoron asiantuntijoillemme Norjasta. He esittelevät raporttinsa korruption hinta kehitysmaissa kummassa järjestyksessä nyt haluttekaan käyttää puheenvuoron 10 minuuttia per puhuja. Kiitoksia ja kiitos mahdollisuudesta esitellä tutkimuksen löydökset. Ensinnäkin hieman lukuja, jotka esittelimme tässä raportissa korruption kuluista. Kuten puheenjohtaja mainitsi, tutkimuksessa löydettiin, että noin biljoona tai siis triljoona dollaria menetetään joka vuosi tällaisiin laittomiin ravintoihin. Global Financial Integrity Initiative-aloite on tehnyt myös tutkimuksen sen myötä vuosina 2003 ja 2012 välillä noin 6,6 biljoonaa dollaria menetettiin kehittyvissä maissa tästä syystä. Ja kansainvälinen kehitysapu on noin 100 miljardia dollaria per vuosi. Sitä antavat EU ja sen jäsenvaltiot, tai siis yli puolet siitä tulee niiltä ja jokaista dollaria kehitysapua kohden, siis joka menee kehitysmaihin, noin 10 dollaria menee laittomiin, johtaa siihen, että 10 dollaria menee laittomiin lähteisiin. Meillä on tähän liittyen luetteloita, meillä on kuitenkin vähemmän se vielä luetteloita liittyen korruptio, mutta arvioiden mukaan 5 prosenttia BKTstä menetetään, menetetään korruption takia ja 20-40 miljardia dollaria varastetaan budjeteista kehittyvissä maissa korruption avulla. Jos tätä verrataan saatuun kehitysapuun, niin no se vastaa noin 20-40 prosenttia saadusta kehitysavusta. Me tiedostamme tutkimuksessa, että on vaikeuksia, kun pyritään mittaamaan näitä kuluja, ja totta kai voidaan kyseenalaistaa tiettyjä metodeja, joita on käytetty, mutta kuitenkin vaikka luvut eivät ole tarkkoja täysin, niin ne ovat silti järkyttäviä, ne ovat suuria summia rahaa. Ja erityisesti kehittyvän maan näkökulmasta ovat suuria summia, ja ne ottavat suoran haasteen näiden maiden kehittymiselle. Toistan ei voida aina sanoa, että vaikutus on suora, mutta on vakata näyttö siitä, että korruptio ja laittamat rahavirrat vaikuttavat kielteisesti kasvuun ja kehitykseen. Tämän lisäksi ne vaikuttavat köyhiin enemmissä määrin, lisäävät epätasa-arvoisuutta, vähentävät julkisten palvelujen taso, palvelun tasoa ja uhkaavat ympäristöä muun muassa myös. Monet näistä asioista ovat tärkeitä muistaa. On vedetty, että kehitys voidaan saavuttaa korkeudesta huolimatta, mutta samaan aikaan minkälaista kehitystä silloin saavutettaisiin tällaisessa ympäristössä – ja no, mainitsin useita näitä asioita, jotka ovat indikaattoja siitä, mitä saattaisi tapahtua, jos korruption sallitaan kukoistaa. Mutta nämä luvuthan ovat ehkä hieman masentavia, mutta kuitenkin niitä pitäisi nähdä oikeutuksena sille, että ei, ei tarjottaisi apua kehittyville maille tai ettei työstettäisi eh, apua näille maille, vaan nämä laittomat rahoitusvirrat ja korruptio aiheuttavat uhkaa kehitykselle ja se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä yhä enemmän, jotta voidaan torjua korruptiota ja pitää pyrkiä varmistamaan se, että apu saapuu niille tarvitseville. Ja nyt puheenvuoro Jesperille, joka puhuu juuri näistä aiheista. Okay, please. Thank you. So, thank you all for, for the invitation. Kiitos kutsusta tulla paikalle esittelemään asiamme. Nils jo tuossa kuvasi, minkä takia korruptiolla on merkitystä. On tärkeää, että korruptiota torjutaan. Se ei ole viisasta, vaan myös välttämätöntä. Korruptio merkitsee, että apu on tehottomampaa. Minä aion selvittää, mitä EU ja muut asianosaiset tällä hetkellä tekevät torjun, torjuakseen korruptiota. Analysoin, miten hyvin se tapahtuu ja suosituksia annan myös, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Tässä haluamme ennen kaikkea välittää sen viestin, että EU voisi tehdä enemmän ja siitä se myös hyötyisi. Kehittyvät maatkin niin hyötyisivät enemmän, jos EU tekisi enemmän. Komission täytyy määritellä johdonmukainen strategia korruption torjuntaan kehittyvissä maissa ja antaa tälle strategialle tarvittavat resurssit ja välineet oman naapurustonsa ulkopuolella siis. Seuraavien 10 minuutin ajan käsittelen neljää kohtaa, jotka nousevat esille raportista. Ensiksi pitää priorisoida huolella ja tarjota riittävät resurssit priorisoitaviin toimiin. Toiseksi pitää tarkistaa, onko nykyinen strateginen lähestymistapa riittävä. Ja kolmanneksi pitää pitää mielessä asianosaisten kumppaneiden ratkaiseva rooli. Ja neljänneksi pitää rakentaa vahva paikallinen järjestelmä, jolla voidaan torjua korruptiota. Ensiksi priorisointi ja riittävät resurssit. Tämä on itsestään selvä ja myös perustavanlaatuinen huomio. EU-avun tarjoajana ei priorisoi torjunnan, äh, korruption torjuntaa avunsaajamaissa ja tätä pitäisi nyt priorisoida. Meidän mielestämme EU tarvitsee lisää asiantuntemusta, jotta se voisi tehokkaasti kohdentaa varat ja myös valvoa varojen käyttöä. Projekteja pitää valvoa paremmin, due diligence-tarkistuksia pitää tehdä, erityisiä auditointeja pitää tehdä, ähm, väärinkäytökset pitää paljastaa helpommin ja sitten petosten tarkistuslistoja pitää ottaa käyttöön, jotta korruptiota voidaan torjua. Jos nämä otettaisiin käyttöön, apuohjelmissa olisi vähemmän korruptiota ja torjunnan vastaisille toimille ei anneta tarpeeksi painoarvoa, jos ajatellaan, miten EU suhtautuu asiaan naapurimaissa ja kehittyvissä maissa. Ja korruptiota torjutaan, kun kyse on sisäasioista ja laajentumisprosessista, mutta se ei ulotu kehitysapuun tarvitaan tehokkaita torjunnan vastaisia toimia niissä maissa, jotka saavat EUn kehitysapua. Tätä kyllä annetaan, mikäli maa haluaa liittyä EUn jäseneksi, mutta ei muuten. Korruptiota pitäisi tehokkaasti torjua kehitysavun yhteydessä. EU voisi kohdistaa kehitysapua paremmin, mikäli se kitkisi korruptiota kehittyvissä vastaanottajamaissa. Toiseksi tämänhetkisen strategisen lähestymistavan riittävyys, onko se riittävää vai ei. Tässä haluamme korostaa sitä, että tarvitaan lisää taustatietoa selvittääksemme sen, minkä takia tilanne on se, mikä se on. Euroopan unionin tämänhetkinen strategia on jäsenvaltioiden kehittämä. Siihen on osallistunut myös liittyvät maat ja ehdokasmaat. EU tarvitsee selkeän suunnitelman, miten korruptiota voidaan torjua sen kehitysavussa. Ei ole tarpeeksi se, että pyritään varmistamaan omat varat ja järjestämään auditointeja. Tässä pitää apua antaa ehdollisesti siten, että korruptiota ei ole, mutta tämä ei mitenkään selkeästi kuvaa sitä, miten pitäisi toimia, kun korruptiota havaitaan. EUn maastrategiat tietyissä maailman eniten korruptoituneissa maissa ovat riittämättömiä, mitä tulee sen suhteen, miten korruptioon reagoidaan. EU tarvitsee tukea, jotta se voi vahvistaa korruption vastaisia toimia avunsaajamaissa ilman että, siten, että sen ei tarvitse nojautua ainoastaan auditointeihin ja paikalliseen näkemykseen vähemmän apua hukattaisiin, mikäli auditointeja täydennettäisiin muilla torjunnan vastaisilla toimilla ja mikäli EU toimisi tehokkaammin torjuakseen korruptiota myös instituutioissa ja julkisella tasolla avunsaajamaissa. Erityistä huomiota pitäisi käyttää haavoittuvien maiden strategioihin erityisesti mikäli kyse on tulevista strategisista ohjelmista. Politiikan johdonmukaisuus turvallisuuspolitiikan ja korruption vastaisten toimien välillä pitäisi olla selkeämpi. Kolmas pointtimme on se, että täytäntöönpanevien osapuolten rooli on merkitsevä. EU pitää varmistaa se, että korruption vastaiset turvalausekkeet otetaan käyttöön avunsaajamaissa. Kuten raportissa kirjoitamme, heikoin lenkki avun perille meno ketjussa ei suinkaan ole EUn omat prosessit, vaan se, miten EU suhtautuu siihen tai katsoo, miten ähm, tukirahoja pannaan täytäntöön kolmansien osapuolten toimesta. EUn ja OECDn tulisi ottaa käyttöön torjunnan vastaisia toimia sekä EUssa että niissä maissa, joissa jotka aikovat liittyä Eurooppaan. Näin on jo tehtykin ja tätä tietämystä pitäisi käyttää myös Euroopan ulkopuolella. Eniten kehittyneissä maissa EU-ohjelmia panevat täytäntöön kansalaisjärjestöt ja muut toimijat ilman selkeää suunnitelmaa mitä tulee due diligence-tarkistuksiin, auditointeihin ja valvontaan. Tämä pitäisi korjata. Ja neljäs pointtimme on se, että meidän tulisi vahvistaa kansallista suvereniteettista järjestelmää, jolla voitaisiin torjua korruptiota. EUn pitäisi tukea kansallisia järjestelmiä niissä maissa, jotka vastaanottavat EUn apua riippumatta siitä, tuleeko apu suoraan EUlta täytäntöönpanevien osapuolten kautta vai budjettitukena. Me olemme huomanneet, että EU tarjoaa vähän hallinnollista ja rahoituksellista tukea. Ja tällä on varsin vaikeaa tukea maiden kansallisten järjestelmien vahvistamista. EU pitäisi tukea vahvoja paikallisia järjestelmiä korruption kitkemiseksi, pitäisi vahvistaa paikallisia aluehallintoja, pitäisi ohjata varoja auditointien hankkimiseen ja ottaa käyttöön vakauttavat mekanismit, joiden avulla korruptiota voidaan kitkeä ja sitä paljastaa. Tätä tehdään toistaiseksi varsin vähän ottaen huomioon, kuinka paljon apua kokonaisuudessa annetaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että tasapuolinen arviointi on mielestämme se, että EU on jälkijunassa, mitä tulee muihin avunantajaosapuoliin, mitä tulee siis korruption torjuntaan. Pitäisi tehdä enemmän paikan päällä tarkastuksia, auditointeja paljastusjärjestelmiä ottaa käyttöön ja muita, vahvistaa järjestelmiä avunsaajamaissa, jotta voitaisiin päästä vähempään korruptioon. Yhteenvetona voidaan todeta, että suosittelemme Euroopan parlamentille seuraavaa. Toivomme, että aloitatte strategian kehittämisprosessin, jolla selkeytetään EUn lähestymistapaa korruptioon ja siihen liittyviin riskeihin ja niiden kitkemiseen kehittyvissä maissa. Ja tarkistaisitte omat projektinne hallintojärjestelmänne ja keksisitte keinoja vahvistaaksenne kumppanimaiden ja organisaatioiden järjestelmiä ja tällaisia valvontajärjestelmiä näissä maissa ja hyvä olisi tarkistaa, ovatko torjunavastaiset toimet kustannustehokkaita ja onko EUn toimielimillä tarpeeksi henkilöstöä korruption torjumiseksi ja kuinka kokonaisvaltainen korruption vastainen lähestymistapa voitaisiin ottaa käyttöön, koska tällä hetkellä lähestymistapa vaikuttaa hajanaiselta. Pitäisi myös käynnistää prosessi, jolla voidaan luoda suuntaviivat, joilla voidaan vähentää korruption riskejä ja pitää huolta siitä, että täytäntöönpanevilla osapuolilla on tarvittavat järjestelmät ja mekanismit, joilla voidaan mahdollisuuksien mukaan vähentää korruptiota. Budjettitukea pitäisi täydentää selkeillä suunnitelmilla, kuinka korruption liittyviä riskejä voitaisiin lieventää ja kuinka korruptiota torjuvia aloitteita voitaisiin täytäntöönpanna ja valvoa. Olisi hyvä antaa myös parempaa operatiivista tukea siihen, miten ehdollistaminen voitaisiin ottaa käyttöön ja tällä tavoin korruptiota kitkeä ja varmistaa myös poliittinen sitoutuminen asiaan. Ja korostamme vielä, että toivomme hyvän edistyksen jatkumisen ja että voidaan vähentää laittomia rahavirtoja, ottaa käyttöön uusia aloitteita, joilla voidaan vahvistaa avunsaajamaiden hallintoja, joilla voidaan sitten, joiden avulla voidaan vähentää veronkiertoa, veropetoksia ja parantaa kansainvälistä yhteistyötä, jolla voidaan sitten myös osaltaan vähentää aggressiivista verosuunnittelua, siirtohinnoittelua ja muita ilmiöitä. Kiitos näistä esityksistä ja tietysti itse raportista. Seuraavaksi siirrymme itse keskusteluun ja ensiksi annan puheenvuoron Ignacio Corraolle. Hän on valmistelijamme. Ole hyvä. Grazie, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä tahtoisin kiittää näitä molempia esiintyjiä, molempia puhujia oikein mielenkiintoisesta esityksestä. Kiitokset kaikista yksityiskohdista, joita meille kerroitte. No, me tietysti odottelemme tuota lopullista kertomusta. Tämä esittelemänne aihe on hyvin merkittävä, erityisesti jos ajattelemme juuri veropetoksia ja veronkiertoa ja ongelmia avun perille pääsyssä. Ja tässä on tietysti otettava huomioon se, mitä se maksaa kehittymässä olevissa valtioissa, eli tässä olisi suurin piirtein kolmesta miljardista eurosta, e- eli kymmenisen dollaria katoaisi jokaisesta sadasta dollarista. Tämä on valtavan suuri luku, ja se tämän luvun pitäisi olla huomiomme keskiössä todellakin, jos me haluamme auttaa näitä kehittymässä olevia maita todellakin tehokkaasti korruptio on tietenkin valtava jarru kehityksen tiellä ja se hirvittävällä tavalla vaikuttaa varsinkin köyhimpään väestön osaan noissa maissa. Ja me olemme kiinnittäneet huomiota Libe-valiokunnan tekstissä moniin kysymyksiin. Tämä on mainio alkupiste neuvottelujen ja keskustelujen syventämiselle. Minun mielestäni tuon rajat ylittävän hallinnon ja korruption ja myös ympäristöongelmien välillä on selvä yhteis, yhteys. Aika monta kertaa myös korruptio johtaa siihen, että luonnonvaroja käytetään järjettömällä tavalla ja luodaan sellaisia vahinkoja, joita ei koskaan voida korjatakaan näissä maissa. Ja korruptio kautta rahoitetaan myös terrorismia ja sekin on järkyttävä tosiasia. kehitysapu tietysti voi myös vaikuttaa myönteisesti maiden kehitykseen, jos ympäristösääntöjä noudatetaan. E, e, otan tämän vain yhtenä esimerkkinä. Minä uskoisin, että vuoden 2015 jälkeisen aikana kaikkien tässä mainittujen pitäisi olla nimenomaan keskustelujemme ja huomiomme keskiössä meidän täytyy seurata hyviä käytänteitä ja hyviä kokemuksia järjestöiltä ja valtioilta, jotka ovat saavuttaneet hyviä tuloksia korruption torjunnassa sekä EU-tasolla että myös ihan kansallisella tasollakin monissa maissa. Tietenkään valtio, valtioiden tilanne ei ole mikään ihanteellinen vieläkään, mutta kuitenkin jonkinlaisia ensimmäisiä askelia on otettu korruption torjunnassa ja laittomassa rahoituksen jakamisessa ja on kehitelty erilaisia välineitä tätä torjuamaan. Ja tässä täytyy tietenkin ottaa huomioon myös kansalaisjärjestöt, jotka voivat auttaa hyvän hallinnon suuntaan jotta voidaan myös kehittää vahvaa kansanvaltataustaa näihin kehittämässä oleviin valtioihin. Ja kyse on myös tietysti siitä, että me haluamme vahvistaa hallintojärjestelmää ja valtioiden omaa kykyä ja kapasiteettia varsin torjumaan korruptiota yhteistyössä meidän tarjoamimme apuvälineiden kautta. Ja näyttää, ja ainakin joissakin maissa näyttää olevan tahtoakin tähän suuntaan toimia. Meidän täytyy löytää vahvat ja tehokkaat välineet, jotta me voimme sitten myös rikosoikeuden puolella toimia, voidaksemme takavarikoida korruptiosta ja muusta vastaavasta saadun hyödyn, jos on kyse mafiasta tai muusta terroristisesta toiminnasta. EU-ssa tämä lainsäädäntö on jo pitkällekin kehittynyt, mutta meidän täytyy myös kunnianhimoisesti suhtautua alan kehittämiseen myös kehittymässä olevissa valtioissa. Joka tapauksessa tässä tarvitaan kunnianhimoisia välineitä ja tavoitteita. Tietysti me tarvitsemme tehokkaita välineitä myös oikeudellisen ja tietysti poliisitietojenkin vaihtoon. Ja meidän täytyy pyrkiä parantamaan lainsäädäntöä ja tutkintaa, erityistutkintavälineitä poliisipuolella varsinkin ja ottaa erilaisia uusia välineitä käyttöön. Myös todistajien käyttömenettelyä täytyy miettiä ja todistajien suojelua myös korkean tason korruptiotapauksissa. Tämäkin on yksi suurista ongelmista ollut pitkän aikaa. Ja te puhuitte sitten näistä prosenttiluvuista, 20 ja 40 prosentista. Kyse ei siis ole mistään pienistä luvuista, kuitenkaan varoja, jotka katoavat tuonne korruptioon, joten me tarvitsemme tehokkaita välineitä, mutta myös avoimia ja läpinäkyviä välineitä, jotta unionin kehittyys, kehitysvarat tosiaankin kohtaavat varsinaiset tarvitsijansa. Eli täytyy muistaa tuo valvonta ja kontrolli sinänsä. No, ihan lyhyesti vielä muutama sananen on hyvä keskustella tästä asiasta teidän kanssanne ja sitten laatia yhteistä tekstiä. Tähän tarvitaan avoimuutta, tähän tarvitaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja meidän täytyy kantaa vastuuta sekä täällä että myös sitten pöydän toisella puolella neuvotteluissa ja konkreettisesti noudattaa lainsäädäntöä. Kiitokset. Okay, thank you. Now I... Kiitos. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron varjoesittelijöille. EPPn esittelijä ei ole täällä, eli Slain asia D-ryhmästä. No tietysti jos täällä on joku toinen edustaja EPP-ryhmästä, joka haluaisi varjoesittelijänä puhua. No, joka tapauksessa Elissa, ole hyvä, olet varjoesittelijä. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos oikein kovasti myös kahdelle vieraallemme, jotka esittelevät tämän hyvin tärkeän tiedon meille, joka tulee olemaan hyvin hyödyllistä Herra Koraolle hänen työssään ja myös meille varjoesittelijöille samoilla linjoilla kanssanne on olemassa läheinen yhteys korruption torjunnan välillä ja toisaalta sen välillä, että vahvistetaan toimielimiä, joilla on vastuunsa kansalaisia kohtaan ja toisaalta, että on avoimempia instituutioita ja hyvä hallinnointi on tapa saavuttaa tätä. Eli jos ajatellaan näitä tulevia 2015 jälkeisiä toimia, niin senhän tavoite 16 on se, että saavutetaan parempaa hallinnointia vastuuvelvollisuus, avoimuus ja korruption torjunta on myös mainittu erittäin tärkeän toimenpiteen. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, mutta haluaisin kysyä teiltä tässä kohtaa. No, mehän tiedämme, kuinka tärkeää on, että on tällaisia indikaattoreita, eli mittareita, jotta voimme mitata edistystämme kohti näitä tavoitteita, jotka on selitetty tähän uuteen 2015 jälkeisen agendaan, mutta miten me pääsemme noihin tavoitteisiin, miten saamme oikeat mittarit, jotta voimme mitata hyvää hallinnointia, jota on vaikeaa mitata monilla tavoin, erityisesti kun ajatellaan korruption torjuntaa. Korruptio vaikuttaa voimakkaasti kehitykseen, kehitysapuun ja julkis- julkisiin palveluihin, joten se vaikuttaa myös epätasa-arvoon. Jos korruptio määritellään eräksi regressiiviseksi veroksi, jota maksavat kaikkein haavoittuvaisimmat yhteiskunnassa, niin siinä tapauksessahan se on entistäkin tärkeämpää, että torjumme tuota ilmiötä. Käsittelitte hyvin tärkeää aihetta, josta juuri äänestimme päätöslauselman kanssa viime viikolla, eli kyse on tämä laittomat raha, rahoitusvirrat ja veronvälttely ja kierto, joka on suorassa yhteydessä korruptioon. Ja muistutitte, että tähän liittyy valtava tulo, laaja tulottuvuudet tähän ilmiöön. Ne ovat niin valtavat, että ne saattaisivat heikentää koko kehitysapupolitiikamme kehitystä, jos emme tee jotakin, sillä muuten jos se, mitä me annamme toisella kädellä katoaa toisen käden kautta, niin kuin Ignacio sanoi, avoimuus on hyvin tärkeä. Väitöslauselmassa, josta äänestettiin viime viikolla, pyysimme täyttä avoimuutta loppuedun saajien suhteen, eli yritykset muun muassa ja muut vastaavat toimijat. Heidän pitää pyrkiä välttämään tällaisia postilaatikkoyhtiöitä, jotka piilottelevat näitä saamiaan varoja, jotka tulevat sitten veronvälttelyn tai korruption kautta, niin sa- kyse saattaa olla myös rahanpesusta. Kyseessä ovat laittomat tai puolilaittomat toimenpiteet tai toiminta saattaa liittyä myös terrorismia, niin kuin Ignacio sanoi. Sen takia avoimuus on paras lääke korruption mielestäni, ja tätä pitäisi korostaa meistä. Joten kansainvälisesti on olemassa välineitä, on muassa kaivannaisteollisuuden avoimuusaloite, mutta se, minkä haluaisin tietää, on, että miten tehokkaita ne ovat teidän mielestänne, mikä on niiden vaikutus eli missä määrin kehittyvät maat ovat mukana näissä keskusteluissa. Me pyydämme, että kehittyvät maat ovat paremmin mukana eri välineissä, ja niitä pyydetään, pitäisi pyytää mukaan elimiin, jossa puhutaan muassa verotussäännöstä, sillä miten muuten voimme kehitellä välineitä, jotka ovat tehokkaita, jos emme osallista heidän asiantuntijoitaan ja asiantuntijuuttaan tilanteesta kentällä. Siinä, mitä halusin sanoa ja kysymykset, jotka halusin esittää, kun tämä raportti on valmis. No, totta kai tätä käsitellään vielä myöhemminkin, mutta lopuksi olisin vielä sanoa, että useasti korruptiota esiintyy, kun maat pyrkivät houkuttelemaan sijoituksia, sillä ne tarjoavat muassa verokannustimia. Esimerkiksi se tarkoittaa sitä, että nämä sopimukset ovat hyvin suotuisia yhtiöille ja maille, jotka ne allekirjoittavat. Ja silloin korruptio nostaa rumaa päätään ja sen takia vaadimmekin lisää avoimuutta ja tietojen vaihtoa, maakohtaisia raportteja. Siinä muutama väline, kiitos. Okei, okay, thank you. Actually, Eli... Kiitos. Eli hän on ainoa tunnettu varjoesittelijä, joka tässä kokouksessa nyt mukana on, joten nyt kaikilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoro niin halutessaan. Herra Teller. Ja, dank. Kiitos. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää tästä raportista ja myös näistä kuulemistamme esittelypuheenvuoroista. Nyt kun luen tätä raporttia, niin tämä kyllä aiheuttaa aikamoista turhautumista. Te olette nostaneet esille monia esimerkkejä, joiden kohdalla ehkä meillä on ollut epäilyjä korruptiosta, mutta nyt todistatte kaiken mustaa valkoisella. Ja suora budjettitukikin on usein korruptoitunutta, vaikka se pitäisi osoittaa nimenomaan korruptiovastaiseen taisteluun. Politiikan realiteetit tässä tulevat peliin mukaan. Muut prioriteetit menevät edelle ja rahat käytetään sitten muuhun kuin oli tarkoitus, vaikkapa terrorismin torjuntaan tai, tai kriisien taltuttamiseen tai mihin tahansa muuhun tärkeään. Ja sitten tämä välttämättä ei, ei johda niihin tuloksiin, joita olemme toivoneet esimerkiksi hallinnon vahvistamiseen tai korruption torjuntaan, koska muut tärkeätkin syyt menevät sitten edelle. edelle. Eli tässä kissa jahtaa omaa häntäänsä ikään kuin. Ja miten me löytäisimme tästä nyt ulospääsytien? Budjetti, apu, onko se kaikista paras tapa antaa tätä kehitysapua? Pitäisikö meidän etsiä muita keinoja tai välineitä, joiden avulla voitaisiin paremmin varmistaa se, että apu todellakin menee perille? Miten voisimme varmistua siitä, että jos rahaa halutaan antaa tilanteen parantamiseen avunsaajamaassa, niin että se todellakin menee siihen tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu, eikä vain muutaman harvalukuisen ihmisen taskuun, jotka ovat muutenkin rikkaita ja rikastuvat entisestään. Kiitos ja sitten edustaja Hoibu, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos tästä tutkimuksesta. Tämä tutkimus osoittaa hyvin selkeästi, miten tärkeää on tarkastella kehitysapua kriittisesti, että kulkeutuvatko rahat todella sinne, minne niiden on tarkoitettu menevän. Tämä raportti osoittaa epäkohdat hyvin selkeästi, että arvioinnissa on puutteita, valvonnassa myös, että miten saadaan selkoa siitä, mihin rahat todella menevät. Minulla on pitkä lista tässä, joka on pitkälti samansuuntainen kuin teidän listanne ja todellakin nostitte perusteellisesti asioita esille. Laittomat rahavirrat, ähm, veron välttäminen, veron kierto, tässä varjoesittelijäkin puuttui tähän. Nämähän ovat kaikki kiinteästi yhteyksissä toisiinsa. Ilman korruptiota ei ehkä ole laittomia rahavirtoja, se johtaa taas veronkiertoon ja veron välttämiseen ja niin edelleen. Meillä ei Euroopassakaan ole kaikki kotityöt vielä tehty suinkaan. Jos ajatellaan vaikkapa veron kiertoa, niin kyllähän kansainväliset yritykset tekevät tällaista koko ajan. Veroja vältellään, veroja kierretään, rahat ja voitot kulkeutuvat eri, erilaisiin yhtiöihin eri maissa ja tämä johtaa sitten veron välttämiseen. Ja Euroopassakin tällä tavoin kohdellaan julkisia varoja. Meidän täytyy ensiksi kotipesä puhdistaa ennen kuin voimme neuvoa muita. Sitten puhuttiin avoimuudesta. No kyllähän avoimuus on yksi asia ja toinen puoli on sitten poliittinen tahto. Prioriteetit voivat olla erilaisia ja muuttua matkan varrella, joskus aivan hyväksytystä syystä. Mutta tässä olisi ehkä hyvä aika ajoin tarkistaa juuri näitä prioriteetteja, jos se on perusteltua. Jos ajatellaan kriisiapua ja sitten ei pidetä silmällä korruptiota, niin sekin raha saattaa sitten joutua väärin käsiin. Eli korruptio on aina olemassa, sen mahdollisuus. Meidän tulisi aina pitää tämä korruption torjunta prioriteettien listalla, että siihen kiinnitettäisiin jatkuvasti huomiota joka ikisen siirron kohdalla. Tämä on yksi asia ja toinen asia on sitten se, että meidän pitäisi ehkä Euroopassa nyt todella kääntää katseemme itseemme juuri kun puhutaan veronkierrosta, veroparatiiseista. Meillähän on näitä Euroopassakin. Meidän täytyy tehdä ensiksi omat läksymme ja miten voisimme ilman tätä askelta auttaa muita maita rakentamaan vakaita rahoitusjärjestelmiä? Ja meidän tulisi parantaa tietojen vaihtoa äh, veron keruun kohdalla ihan, ja näitä, tätä maakohtaista raportointia. Jos me emme itse pysty tätä tekemään, niin emme pysty ikinä korruptiota torjumaan. Meidän täytyy saavuttaa tavoitteet Euroopassa, kansainvälisesti ja koko maailmassa ja erityisesti kiinnittää huomiota yrityksiin, monikansallisiin yrityksiin, jotka tekevät työtä kaikkialla maailmassa. Jos me emme näiden kanssa tee yhteistyötä, niin olemme aina jälkijunassa. Tarvitsemme myös sitovia sääntöjä, yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyen. Tämä on aivan yhtä tärkeä asia, joka tähän asiaan kiinteästi liittyy. Sitten emme voi puhua avoimuudesta, me saa sen tueksi poliittista tahtoa. Kiitos. Kiitos ja seuraavaksi Lola Sanchez. Kiitän puheenjohtaja. Niin, me varmasti olemme kaikki sitä mieltä, että korruptio vaikuttaa kielteisesti varsinkin kehittymässä olevien valtioiden talouteen, mutta muutenkin tietysti. Ja haluaisin puhua syistä, miksi tähän on ajauduttu. Korruptio tietenkin vaikuttaa hyvin vakavasti kansalaisten hyvinvointiin ja luo hallinnollista ja, hallinnollista ja poliittista epätasapainoa, koska mikään hallitus ei tietenkään väitä edistävänsä korruptiota korruptiota. tämä luo tietysti epäluottamusta poliittisen luokan sisälle myös ja täyttää instituutiot ongelmilla eikä ongelmia oikeastaan lö- ratkaisuja löydy mistään ja näin tämä on myös kansanvallan tiellä monissa maissa. Tuo institutionaalinen korruptio tarkoittaa sitä, että ryhdytään sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät oikeastaan välttämättä alkuunkaan ole toiminnallisia eikä niitä saada loppuunkaan. Ja tämä vaikuttaa suoraan julkisiin palveluihin ja erityisesti suojattomimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Tämä lisää byrokraattista taakkaa ja myös henkilöitä valitaan työpaikoilleensa väärin perustein. Ja lisäksi korruptio ja kansalaisvapauksien rajoittaminen ja perusvapauksien rajoittaminen myös linkittyvät toinen toisiinsa, jos ajatellaan vaikkapa ilmaisuvapautta tai lehdistön vapautta, kun ne, niiden kautta pyritään suojelemaan tuota korruptoitunutta eliittiä ja yläluokkaa. Tämä varsinkin kehittymässä valtioissa vaatisi nyt todellista kitkemistä ja täytyy rikkautta jakaa paljon järkevämmin ja tasaisemmin, koska muussa tapauksessa vaan taas pönkitetään rikkaan poliittisen eliitin valtaa. Tällainen rikkauden tasaisempi jako takaisi myös sen, että kansalaiset voisivat osallistua enemmän vastaamaan oman elämänsä perustarpeiden täyttämisestä. Muussa tapauksessa kansalaisyhteiskunta jää ikään kuin orjaksi, tämän korruption, institutionalisoituneen korruption orjaksi ja vangiksi. Rikkautta pitäisi jakaa tasaisemmin muun muassa juuri oikeanmukaisen veropolitiikan kautta. No mitä Euroopan unioni sitten voisi tehdä? No jos me luomme tällaiset ehdot, kehitysavulle, niin se ei välttämättä sekään auta, me emme voi niitä valvoa ja silloin taas varat päätyvät korruptoituneelle e, eliitille. Ja minunkin valtiossani on ollut tällaisia ongelmia, koska minunkin valtioni on valtavan korkeasti korruptoitunut maa. Mutta tietysti, tietysti myös Euroopan unionista tulleet varat ovat vaikuttaneet valtioni hyvinvointiin. Meidän täytyisi olla erityisen johdonmukaisia ulkopolitiikassamme, varsinkin kauppapolitiikassamme, koska kauppapolitiikamme kuitenkin aika usein pyrkii suosimaan juuri näiden korruptoituneiden valtioiden eliittiluokkaa, eikä niitä välttämättä ollenkaan puhuta, siitä korruptiosta välttämättä ollenkaan puhuta, ja varsinkin kun meitä kiinnostaa, meidän yrityksiämme kiinnostavat nuo luonnonvarat näissä kehittymässä olevissa valtioissa. Eli tavallaan me, niin kuin, me yllytämme tällaiseen korruptioon, ja tähän hän Elikin jo viittasi. Meidän yrityksemme ovat todellakin todella päteviä kiertämään veroja näissä kolmansissa maissa unionin ulkopuolella, vaikka täällä toimisivatkin ihan kiltisti. Ja tämä vaikuttaa tietysti mm, kehityspolitiikkaan. Tästä asiasta puhutaan tässä valiokunnassa, mutta myös INTA-valiokunnassakin ja meidän täytyisi poistaa epäjohdonmukaisuuksia näiden valiokuntien välillä. Lisäksi olisi kiintoisaa miettiä sellaisia ehdotuksia, että, että unioni voisi oikeusjärjestelmän avoimuutta ja puolueettomuutta tukea näissä kolmansissa valtioissa, köyhissä valtioissa, koska siten voitaisiin myös tehokkaammin torjua korruptiota. Kiitos ja seuraavaksi herra Noiser. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä ja vieraitamme. Tämä on todella tärkeä aihe, mutta haluaisin kyllä sanoa painavan sanani sen puolesta, että meidän ei pitäisi nyt käydä tästä keskustelua, koska meillä on, me, olemme täällä nyt EU-ssa ja sitten puhumme korruption kitkemisestä kehittyvissä maissa tai avunsaajamaissa. Miettikääpä, mikä on EUn tilanne. Joka vuosi noin, noin ö, biljoona euroa katoaa Euroopasta verottajan ö, ulottuvilta veroparatiiseihin. Tämä on satoja miljoonia euroja ö, joka vuosi, joka menee hukkaan, ja tähän pitäisi nyt ensiksi kiinnittää huomiota. Jos me haluamme pureutua tähän ongelmaan, niin meidän täytyy ratkaista se ensiksi Euroopassa, löytää siihen kestäviä ratkaisuja. Muuten me emme voi jatkaa samalla mallilla, meillä ei ole mitään tulevaisuutta. Ja verorahat, joita lähetetään kehittyviin maihin, niin totta kai niiden käyttöä tulee valvoa. Käytön tulee olla avointa Ja tiedämme, että melkein joka puolella sääntöjä rikotaan. Meidän täytyy pohtia kuitenkin, mitä mahdollisuuksia meillä EU:ssa on. Komissiolle on annettu useita neuvotteluohjeita, parlamentille myös, mutta nämä neuvottelu- tai toimintaohjeet ovat aika epäkonkreettisia. Sanotaan, että tarvitaan vahvempia ohjeita asiantuntemusta tulee lisätä ja vahvistaa sitten tällaista paljastusjärjestelmää. Meidän täytyy ottaa käyttöön todellinen korruption vastaisen taistelun riskinhallintajärjestelmä, paljon kokonaisvaltaisempi systeemi. Korruptiota pitää torjua siksi, että siitä ja sen määrästä riippuu myös ihmisarvo kehittyvissä maissa ja se vaikuttaa vakauteen. Meillä ei voi olla vakaita valtioita, jos ne ovat vahvasti korruptoneita ja korruptoituneet maat ovat myös niitä köyhimpiä. On tärkeää, että vahvistamme näiden valtioiden uskottavuutta ja tärkeää on, että nämä maat itse ymmärtäisivät tavoitella parempaa uskottavuutta. Minulla oli tässä neljä kohtaa vielä. Budjettituki ensiksi. Aina on kerrottu, että budjettituki mahdollistaa korruption. No, EU-delegaatiolla ei kuulemma ole tarpeeksi hyviä välineitä paljastaa korruptiotapauksia. Ja usein ovat sitten vähän hölläkätisempiä, kun rahoja annetaan budjettituen muodossa. Ja tässä korostaisin myös kriittisen lehdistön roolia kehittyvissä maissa. Ne voisivat olla yksi tapa paljastaa korruptiota. Me tiedämme, että Euroopassakin on korruptiota, mutta lehdistö on kyllä Euroopassa ainakin hyvin valpas ja sen avulla on löydetty ja paljastettu korruptiota. Ja sama pätee myös kehitysmaissa toimiviin kansalaisjärjestöihin. Näitä voitaisiin käyttää kumppaneina. Ja tärkeää on, että on myös vakaa ja hyvin toimiva oikeusjärjestelmä näissä kehittyvissä maissa. Nämä ovat sellaisia tapoja, joilla voidaan kitkeä korruptiota avunsaajamaissa. Kiitos. Kaksi puhujaa vielä. Herra Görens ja Rouva Hautala, olkaa hyvä. Merci. Euh, deux questions et... Kiitos. Muutama kysymys, yksi kommentti ensinnäkin. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän ehdollisuuteen. EU harjoittaa ehdollisuutta, joka on melko pitkälle kehittynyttä. Se, ei, se odottaa, että tiettyjä kriteereitä sitten noudatetaan. Näiden avusajien kohdalta toiset kumppanit ovat vähemmän tiukkoja eivätkä harjoita minkäänlaista edullisuutta. Miten sitten voitaisiin torjua korruptiota maassa, joka on kumppanimaamme ja joka puolestaan on myös kumppani toisen maan kanssa, joka kannustaa ja harjoittaa korruptiota. Tässähän on epäjohdonmukaisuutta sitten tämän maan toiminnassa – mitä siinä kohtaa sitten, mitä mieltä olette tämän maan käyttäytymisessä ja EU, miten EU käyttäytyy tuossa tilanteessa. Esimerkiksi annetaan luottoa maalle ja maa sitten toimii siinä väärin ja harjoittaa korruptiota, kun taas me toimimme hyvin tiukasti tässä suhteessa toiseksi kommentti ei pidä olla tekopyhä. Meillä on tapana uskoa, että Euroopassa kun on saavutettu tietty kehityksen taso, niin voidaan heti määrätä sääntöjä kumppaneille, vaikka tiedetään, että meidänkin on pitänyt torjua vuosien ajan tai vuosikymmenten ajan, jotta voitaisiin saavuttaa kehityksen, tietty kehityksen taso, jota me pidämme usein sellaisena, että se voidaan siirtää suoraan kumppaneillemme. Kyseessä on pitkä tie, eikä voida tehdä oikoteitä jos kyseessä on strateginen lähestymistapa jokaisen kumppanin kohdalta. Kolmanneksi korruptio ja verotus. Yhdysvallat, siellä on verotuslainsäädäntö, jonka myötä jokainen ihminen on, pitää, joka, jokaisen pitää maksaa veroja. Riittää, että henkilöllä on Yhdysvaltain kansalaisuus ja hänen pitää maksaa sitten veroja ja terve, veroilmoitus joka vuosi paikallisille viranomaisille. Eikö tämä olisi keino no, ehdottaa tätä mu- muillekin maillemme? Tällä ei voitaisi torjua korruptiota välttämättä kaikissa tapauksissa, mutta kumppanimaissa ehkä voisi ehkä toimia. Näin ollen soveltamisalaa laajennettaisiin veropolitiikkamme suhteen. Ja näitä porsanreikiä olisi vähemmän. Okei, okay, thank you. And uh, Mrs. Hautala, the last speaker. Kiitos. Seuraavaksi Heidi Hautala. I, I'm very... Kiitos puheenjohtaja. Niin, olen iloinen siitä, että saimme tämän tutkimuksen tänne esitetyksi ja on hyvä, että korruptio ei enää ole mikään tabuaihe näissä kehitysyhteistyöasioissa niin kuin ehkä muutamia vuosia sitten. On toki myös selvää, että Korruptio on ilmiö myös unionissa, ei kannata sitä unohtaa, ja komissio on siksi laatinutkin unionin korruption torjuntakertomuksen viime vuonna, ja se oli oikein hyvä virstanpylväs. Ja me emme ehkä unionissa käytä kaikkia välineitä riittävästi korruption torjumiseen. Meidän täytyisi vakavasti kiinnittää huomiota juuri tuohon budjettitukeen ja sen määritelmään. Sen täytyisi myös kuulua hyvän hallinnon piiriin. Peebalgs-komission jäsen tosiaankin puuttui tähän, kun tuo 2012 sopimus saatiin aikaiseksi. Onko kyse sitten yleistalousarviotuesta vai alakohtaisesta tuesta, niin sen pitäisi kuulua tuon hyvän hallinnon periaatteiden piiriin. Ja minä ajattelin, että olisimme voineet käydä keskustelua myös komission kanssa siitä, mitkä ovat nuo hyvät, hyvin parhaat käytänteet talousarviotuen näkökulmasta ja miten voitaisiin torjua korruptiota silläkin kentällä. Meidän kumppanimaissamme yhteistyö ja koordinointi myös muiden lahjoittajien kanssa on tietysti aivan avainasemassa ja unioni on tietysti monissa tapauksissa merkittävä lahjoittaja ja silloin unionin täytyisi johtaa tätä korruption torjuntatyötä tietysti budjettituen avulla. Erik Schulheim OECDstä nykyinen DAKin puheenjohtaja on perustanut tuon liikkeen verotarkastajat ilman rajoja. Ja tästä on tulosta tietysti, tulossa tietysti hyvin suosittu tekijä kehitysyhteistyössä ja tästä on sitten unionin jäsenvaltiossa ja ehkä myös komissiossa mahdollisuuksia todellakin lähettää tällaisia tarkastajia tuonne kentälle. Ja sitten jos avoimuudesta vielä puhuisin, se on tietysti yksi avainkysymys, ja unionin ehkä täytyisi pyrkiä laajentamaan nykyisiä aloitteita esimerkiksi kaivostalouden teollisuuden piirissä, jotta myös otettaisiin mukaan nämä uusiutuvat luonnonvarat. Kyllä se on myös metsänleikkuusta laittomasti ja eläinten viljeläinten salametsästyksestä tai ylikalastuksesta tässä on myös kyse. Eli meillä on paljon enemmänkin tehtävänä tällä korruption torjuntakentällä kuin pelkästään laittomat pääomavirrat. Ja sitten tietysti tuo avoimen tuen ja avun eh, kysymys mielestäni DEFCON komissiossa hyvinkin pitkälle päässyt näissä asioissa, mutta varmasti vielä enemmänkin voitaisiin tehdä, koska avun yksityiskohdat voitaisiin julkaista tarkemmin ja sitten kansalaiset voisivat välittää tietoa myös, jos jotakin korruptiotapauksia havaitaan. Ja Suomen valtio on ottanut tämän käyttöön, eli tämä on hyvin yksinkertainen menettely. Kuka tahansa, joka epäilee jotakin väärinkäyttöä, avutuen väärinkäyttöä, niin voi tehdä siitä ilmoituksen. Totta kai tämä voidaan tehdä myös kumppanimaiden suunnassa myös. Ja sitten vielä yritys, yritykset valtionyritykset, jos ajattelen monia eri valtioita, ja jos kyse on presidenttiperusteisesta hallinnosta ja valtion omistuksesta ja valtion yrityksistä, joka tapa, ja kaikki hallinnointi tapahtuu aika suljetussa hallintopiirissä näin ollen. Ja OECD on luonut myös aika selvät suuntaviivat valtiojohtoisten valtion yritysten hallinnosta ja unioninkin on ollut mukana tällaisissa hankkeissa useammin kuin ehkä juuri paraikaa. Ja tietysti kriittinen lehdistö on myös tärkeä asia. Ja monet meistä tuntevatkin eh, tämän tarinan Azerbaidsanista. Se ei ehkä ole sinänsä kehittymässä oleva valtio, mutta kuitenkin yksi Azerbaidsanin poliittinen vanki Hadija Ismailova on vangittu ja tuomittu juuri siitä syystä, että hän välitti tietoon julkisuuteen hyvin korkeatasoisista tapa, korruptiotapauksista, jotka koskevat maan presidenttejä ja hänen perhettään. Ja kyse on myös yrityksestä Telia Sonera Suomessa ja Ruotsissa, joka on tähän tässä mukana. Eli me emme saa sokea, toimia sokeasti, me emme saa mitään simulointeja tässä nyt ryhtyä hyväksymään ja näyttelyä, vaan, vaan meidän täytyy todellakin valvoa sitä, että se, ne ehdot, joita me olemme asettaneet, todellakin täytetään ja myös tarjoamamme apu päätyy niille, joille se on tarkoitettukin ja voi luoda sitten julkista hyvää kaikille. I would now like to ask if... Kiitos Seuraavaksi haluaisin kysyä, haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Esitelkää itsenä myös. Good afternoon. Thank you very much. Hyvää iltapäivää. Kiitos mahdollisuudesta ottaa kantaa. Olen Susan Villa. Johdan budjettitukea ja eh, def, asioita DEFKossa. Mukana niin on kollegoita myös hallinnointi- ja korruption torjuntayksiköstä komissio on samaa mieltä siitä, että tukia menetetään kehittävissä maissa korruption takia hyvin paljon, kyllä. Olemme samaa mieltä siitä, että kaikki maat tarvitsevat politiikkoja, joilla voidaan tukea kestävää kasvua, joka hyödyttää kansalaisia. EU-komissio aktiivisesti tukee tai on tukenut useiden vuosien ajan maita ja alueellisia toimijoita, jotta voitaisiin parantaa avoimuutta, vastuullisuutta ja valvontaa julkisiin sanotuksiin, investointeihin ja hankintoihin. Viitamme tässä aloitteeseen joulukuussa 2012 toimintasuunnitelma, jolla vahvistetaan veropetoksia, verotusten torjuntaa 2010 tiedonanto, joka liittyy verokehityksestä. Tämän myötä voidaan auttaa kehitysmaita rakentamaan tehokkaita, toimivia, reiluja, avoimia verojärjestelmiä, joilla voidaan lisätä tulonlähteitä ja torjua veropetosta ja välttelyä komissio tukee voimakkaasti kansainvälisiä ponnisteluita, joilla torjutaan verovälttelyä ja kiertoa ja tuota, suhtautuu myönteisesti sille tärkeydelle, joka on nostettu Addis Abeban konferenssiin. Tämän konferenssin aikana otetaan, että kumppanit esittelevät Addis-veroaloitteen, jolla voitaisiin tukea paremmin verouudistuksia kehittyvissä maissa. Erityisfokuksena on, ovat kansainväliset veroasiat. Meillä on loistava kuva tästä kerää paremmin ja kulta paremmin. Voin antaa lisäyksityiskohtia tästä kannastamme kyllä. Komissio on samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää on vahvistaa ohjelmia ja kapasiteettia, joilla voidaan torjua tietysti korruptiota, ja se tukee korruption torjuntaa eri hankkeiden ja kansainvälisten politiikkojen avulla. Tähän liittyy muun muassa taloudellisen rikollisuuden torjuntaa kapasiteettin valmius lainvaltaviranomaisille ja erikoistuneet elimet, kuten korruption torjuntakomissio, jne, jne. Ja myöskin turvallisuusreformit, kansalaisyhteiskunta ja media valvotilannetta ja myös tarkastuselimet ja parlamentit ovat tärkeässä roolissa. Konkreettisia esimerkkejä ovat myös, on myös työkalupakki, jolla voidaan auttaa korruption torjunnassa ja korruption torjunnan helpdesk, joka Transparency International johtaa me tuomme tätä hanketta. 2015 jälkeisessä kestävän kehityksen neuvotteluissa me oletamme, ja no, me olemme voimakkaasti puoltaneet siitä, että olisi erityistavoite, jolla varmistetaan, että pannaan täytäntöön sopiva oikeudellinen kehys kansallisten politiikkojen pitäisi vähentää korruptiota. Tämä olisi tavoite 16 ymmärtääkseni. Se on samansuuntainen YK on korruption vastaisen sopimuksen mukainen. Tämä tavoite voisi olla perustettu tulevalle strategiselle lähestymistavalle. Kiitoksia kovasti. Okei, okay, thank you. Any, anything else from the... Kiitos. Haluaako joku muu vielä komissiosta käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Esitelkää myös itsenne. Kiitos herra puheenjohtaja. Olen Sipilä jo, olen vara yksikön päällikkö komis komission sisäasiain pääosaston ähm, korruptiovastaisesta taistelusta. Ja Euroopan unionilla on hyvin kattava politiikka, jolla voidaan edistää maan yhtenäisyyttä ja taistella korruptiota vastaan. Ja meillä on myös paljon yhteistyötä tämän asian tiimoilla jäsenvaltioiden välillä ja sitten myös suhteessa ulkopolitiikkaan. Erityisesti Krim-päätöslauselman johdosta esittäisin teille kaksi yhteenvetoasiaa, jotka liittyvät tämän valiokunnan tekemään työhön. Ensimmäinen liittyy kauppapolitiikkaan ja toinen budjettiin budjetti ja raha hallintoon, mitä tulee siis EUn varojen hallintoon, mitä tulee kauppapolitiikkaan. Tämä on suosituksessa numero 55 Krim päätöslauselmassa. Tämä suositus tähtää siihen, että kauppapolitiikan ja korruption torjunnan välille vedetään yhteys. Komissio on vakaasti sitä mieltä, että korruption torjunta on tärkeää suhteissamme unionin ulkopuolisiin maihin. Torju, korruptio ja lahjonta suoranaisesti estävät kauppapoliittisia virtoja, luovat epätasapainoisen lähtötilanteen ja muutenkin horjuttavat standardeja. Unionin kauppapolitiikka pyrkii kitkemään torjuntaa erityisesti julkisten hankintojen avoimuutta lisäämällä ja pitämällä kiinni avoimista tullimenettelyistä. Muutamia esimerkkejä mainitakseni ovat sellaiset kauppapreferenssit, jotka EU myöntää ja sitten myös yleinen kauppojen, kauppankäynnin etuusmenettely ja erilaiset muut yleissopimukset, jotka liittyvät nimenomaan hyvään hallintotapaan ja sen vaatimukseen. Erityisesti YK on torjunnan vastainen yleissopimus ja nämä kaikki sopimukset todistavat sen, että kauppapolitiikkaan kytkeytyy ja etuusjärjestelmään kytkeytyy hyvin paljon torjunnan vastaisia toimia. Tiedämme, että kauppapoliittisia välineitä voitaisiin käyttää vielä tehokkaammin korruption torjumiseksi ja kollegamme kauppapolitiikan pääosastolla ovat paraikaa laatimassa uuden kauppapolitiikan strategia ohjelma, joka hyväksytään nyt syksyllä ja siihen liittyy voimakkaasti juuri tämä elementti ja tämä sisältää erityisiä säädöksiä, jotka otetaan mukaan tuleviin kauppasopimuksiin, joilla siis nimenomaan pyritään torjumaan korruptiota ja komission jäsen Malmström juuri eilen otti esille hyvin vahvasti nämä asiat esityksessään Inta-valiokunnalle. Ja totta kai näitä keskusteluja nyt vielä jatketaan tulevina kuukausina eri toimielinten välillä. Kauppapolitiikan ja korruption torjunnan väliset yhteydet ovat aivan ilmeisiä uudessa etuusjärjestelmässä, jossa pyritään edesauttamaan autonomisia kauppamenettelyjä. Nämä ovat vain osa esimerkkeistä. Ja myös nämä yhteistyölausekkeet, joilla pyritään torjumaan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta, nämähän ovat osa vastikään allekirjoitettuja assosiaatiosopimuksia, ei siis ainoastaan osa kauppasopimuksia, joten torjun, korruption torjunta on monissa elementeissä mukana, esimerkiksi Euroopan unionin ja Ukrainan välisessä assosiaatiosopimuksessa artiklassa 3 ja 14. Ja nämä ovat sellaisia elementtejä, joita voitaisiin harkita myös kotonuun jälkeiseen kaupankäyntipuitteistoon. Ja sitten yksi asia vielä tässä Krim-päätöslauselmassa, tämä suositus numero 90 se, että EUn julkisesta hankinnosta suljettaisiin pois ne yritykset, jotka on tuomittu lahjonnasta tai korruptiosta. Ja tämä on osa laajempaa kokonaisuutta tulevassa julkisten hankintojen direktiivissä. Komissio ehdottaa sellaista järjestelmää, jolla pyritään mahdollisimman nopeasti tunnistamaan korruptio ja tällä tavoin suojelemaan unionin taloudellisia etuja. Ja tällä saralla on saavutettu edistystä, esimerkiksi poliittinen sopimus kompromissitekstistä saavutettiin jo 29.6. ja lainsäädäntöviranomaiset hyväksyvät tekstin muodollisesti ennen vuoden loppua ja uudet säännöt voitaisiin ottaa käyttöön jo ensi vuoden alusta alkaen. Tämä on erittäin tärkeä kehitysaskel joka takaa sen, että julkiset hankinnat EU:ssa ovat entistä turvallisempia ja korruptiovapaita. Tätä halusin vielä korostaa. Kiitos herra puheenjohtaja. Kiitos. Ja nyt annamme puheenvuoron asiantuntijoillemme, jotka voivat vetää keskustelun yhteen ja vastata lyhyesti esitettyihin kysymyksiin. Yeah, I think it's gonna be difficult. Kiitos. Niin on varmasti vaikea lyhyesti äh, tätä nyt vetää yhteen, mutta muutamiin kohtiin kiinnittäisin erityistä huomiota. Me myös tässä kertomuksessa olemme painottaneet sitä, että unionia ja komissio ovat sinänsä kadehdittavia muihin avuntarjoajiin nähden, eli tämä voidaan aina linkittää turvallisuuskysymyksiin, ulkopolitiikkaan, kehitysagendaan ja niin poispäin, eikä kukaan muu oikeastaan voi näin tehdä. Ja jos vielä onnistutaan luomaan tällainen kokonaishallinnointi lähestymistapa näillä eri alueilla, niin se on todellinen etu. Ja tässä kertomuksessa sanomme, että nyt olemme vielä varhaisessa vaiheessa, eikä tätä tosiaankaan kovin paljon näy tällaista johdonmukaisuutta, eikä myöskään välttämättä ole kovin paljon opittu siitä, mikä on ollut kunnianhimoisimmista kokemuksista viime aikoina. Koko unionin laajentumismenettely, miten tämä on vaikuttanut ja miten tämä olisi voitu sitten viedä tuohon kehityspolitiikkaan. Ei sitä tietenkään helppo ole siirtää tähän kehityspuoleen. Kyse on hyvin erilaisista valtioista, mutta kuitenkin. kuitenkin. Ja sitten puuttuisin indikaattorikysymykseen. Usein meiltä kysytään juuri indikaattoreista ja siitä, miten voitaisiin asioita paremmin mitata. Komissio ja unioni tietysti käyttävät joitakin hyvin tunnettuja välineitä, joita Maailmanpankki esimerkiksi on tarjonnut ja kun ryhdytään nyt, kun hyväksytään se ajatus, että voisi olla tällainen yksittäinen indikaattori tietyissä maissa korruptiota varten ja sitten mietitään erityisesti tuota korruption tyyppiä ja eri aloja, eri sektoreita, eri ohjelmia, joita halutaan, joilla halutaan kitkeä korruptiota, niin ehkä sitten voidaan miettiä tuollaisia parempia, tarkempia indikaattoreita, alueellisia indikaattoreita ja yksityiskohtaisempaa indikaattoria, josta saadaan sitten paljon parempaa tietoa siitä, miten uudistuksia pitäisi tehdä ja ja pureutua tuohon korruptioon. Ja sitten täällä eh-, mainittiin näistä eri ehdoista ja ehdollisuudesta unionin täytyisi todellakin harjoittaa tuota ehdollisuutta. Siihen täytyy tosiaan tiukasti suhtautua varojen väärinkäyttöön. Tämä näkyy myös naapuruuspolitiikassa yhtenä pääperiaatteena. Ja tuo enemmän on enemmän periaate ei ole oikeastaan naapuruspolitiikasta siirtynyt kuitenkaan kehittymässä olevien valtioiden politiikkaan. Ja sitten vielä lopuksi tuo ehdollisuus sinänsä ei ole itsessään mikään yksittäinen strategia. On hyvin monia erilaisia tuen muotoja e, sektorikohtaisesti, eikä ole oikeastaan yhteisymmärrystä siitä, miten tämä toimii ja kuinka hyvin kaikki toimii, joten se, miten komissio näkee tämän asian, miten asia meidän pitäisi toteuttaa, toteutua unionissa – ja sitten tästä voimme tarjota operatiivisia suuntaviivoja unionin valtuuskunnille pitkin poikin maailmaa, ja se voi sitten ehkä palvella point Of... Uh, no jatkaisin. Siitä me sanottiin, että täydistetään eri lähestymistapoja liittyen muussa ehdollisuuteen. Erityisesti tämä kysymys, mitä tehdä niiden maiden osalta, joissa muut toimijat eivät toimi yhtä tiikkojen sääntöjen suhteen liittyen ehdollisuuteen No tämä on omasta, mutta pitää paikkansa on eräs maa suurten järvin alueella, jossa lahjoittavat ovat kokoontuneet yhteen sopiakseen kollektiivisesta lähtemistavasta. Korruption oli korruptioskandaali, joka tuli ilmi yhdellä sektorilla. Ja lahjoittajien reaktori sanoi, että he tulevat vetämään rahoitusta pois sektorilta ja hallitus vastasi, että voisitteko tietää, kertoa kuinka paljon, jotta voimme mennä sitten muille lahjoittajille ja saada tuota rahaa, jotta voimme kompensoida tätä mutta no tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että Moody's-luokitus olisi vaikuttanut, mikä olisi vaikuttanut investointi ympäristöön, niin sitten he huolestuivat ja halusivatkin sitten yhtäkkiä tehdä uudistuksia ja olivatkin kuulevalla korvalla, joten ehkäpä tästä opetus on, että ei ole niin helppoa pohtia vain euroja ja dollaria ja siten painostaa kehittyviä maita, koska on muita resurssejakin saatavilla, vaan kyse enemmänkin maineesta, joten pitää puuttua maan hallituksen maineeseen. Kannattaa tähän tarttua, se on parempi väline. Ja toinen asia, tausin käsitellä, liittyy tähän tekopyhyyteen, eli se, että odotetaan, että maat kehittyvässä maailmassa ö, täyttäisivät ö, Euroopan standardit, mutta ei pidä unohtaa, niin kuin mainittiin, että Euroopan maissakin on korruptiota edelleen, joten miksi olettaisimme, että kaikki euro, joka menee kehittyvän maahan, no että senttiäkään ei menisi hukkaan, kun meidän omissakin hallinnoissamme rahaa katoaa. No tämähän on, olisi epärealistista, joten ehkäpä no, keskustelua myös siitä, että no tiedän, että tämä on hyvin vaikea sanoa, mutta että miten paljon korruptiota on hyväksyttävää, kun verrataan toivottuun vaikutukseen siinä maassa, jossa halutaan nähdä kehitystä. Eli onko tietty taso, mikä pitää hyväksyä, ja missä tuo kynnysarvo menee. sinnekin, ehkä keskustelu, jota pitäisi käydä. Kiitos. Okay, thank you both. Kiitos molemmille asiantuntijoille ja kiitos kaikille kiinnostavasta keskustelusta. Emme vielä tiedä, mikä on mietinnön tarkistusten jättämisaikataulu, koska Libe-valiokunta ei ole vielä vahvistanut omaa aikatauluaan, joten voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on Etelä-Sudanin humanitaarinen kriisi. Tämä on tietysti varsin ajankohtainen aihe. Etelä-Sudan on ollut itsenäinen valtio vasta neljä vuotta ja kuitenkin jatkuva väkivalta on pakottanut yli kaksi miljoonaa ihmistä poistumaan kodeistaan, puoli miljoonaa ihmistä, mukaan lukien paljon lapsia, on lähtenyt naapurimaihin. YK arvioi, että noin 2,7,5 miljoonaa ihmistä, noin neljännes koko väestöstä, kärsii vakavasta ruokaturvan riittämättömyydestä vuoden loppuun mennessä. Jatkuva taistelu alueella on heikentänyt avun perille menon mahdollisuuksia ja humanitaarinen kriisi on todella arkipäivää. Hälyttävä tilanne huolestuttaa DEVE-valiokuntaa varsin paljon. Ja anteeksi, puhujat, voisitteko tulla tänne pöydän ääreen? niin minä tässä vähän kiirehdin näköjään. Well, now we can, we can start. Uh. No niin, nyt voimme aloittaa siis alusta. Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi puhujamme. Meillä on Jean-Louis de Brouwer, ECHO-pääosastolta Joyce Luma, joka on maailman ruokaohjelmasta, Rova Laila Dieters – joka on UNICEFista, ja Oskar Mundia, joka on UNHCRstä. Ensiksi annan puheenvuoron herra de Broyerille humanitaarisen avun toimistosta. Pyydän, että puhuisit noin 5-7 minuuttia, vaikka se kovin lyhyt aika onkin. Olkaa hyvä. Uh, Okei. Okay. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää puheenjohtaja. No, 14. heinäkuuta on tänään, joten pidän osittain ranskaksi tämän esityksen sen päivän kunniaksi, mutta sillä ei ole väliä, sillä oliko se ranskaa tai englantia, niin pelkällä pahoin, että minun pitää jakaa teidän kanssa huolenaiheita liittyen äärimmäiseen vakavaan humanitaariseen tilanteeseen. Sanoitte sen itsekin puheenjohtaja alustuksessanne. Etelä-Sudanin kriisi on edelleenkin tasolla kolme, jos ajatellaan YK on kriisitasoa. Tämä on siis yksi vakavimmista kriisistä maailmassa tällä hetkellä. Noin yli miljoona sisäistä pakolaista, 600 000 pakolaista naapurimaihin ja 175 000 henkilöä on näissä sivilisuojelualueilla, jotka ovat näissä YK yksiköissä. Tulemme palaamaan näihin lukuihin, mutta haluaisin korostaa, että tämä kriisi on yhä alueellisempi ja tämä epävakauttaa koko tilanne siis naapurimaita, koska yhä enemmän pakolaisia virtaa niihin. Christos Tigenidis, eli komission jäsen, joka vastaa humanitaarisesta avusta, oli kuutisen viikkoa sitten Etelä-Sudanissa. Hän kävi myös Etiopiassa. Hän halusi välittää selkeitä viestejä ja hän toisti niitä sitten lehdistötiedotteissa, jotka julkaistiin yhdessä Mogherinin kanssa. Nämä viestit ovat tarkkoja, jossa on solidaarisuuden viesti Etelä-Sudanin kansaa kohtaan. Sehän kärsii ja on hyvin turhautunut. Ja toisaalta meidän pitää tukea näitä humanitaarisia toimijoita ja henkilöstöä, jotka ovat tehneet töitä äärimmäisen vaativissa olosuhteissa. Pitää muistaa, että joulukuussa 2013 lähtien 30 humanitaarista antaja on kuollut Etelä-Sudanissa ja kymmenen humanitaarisen järjestön varastot on ryöstetty tai tuhottu tämän vuoden huhtikuusta lähtien tässä pari lukua, jotka osoittavat, miten vaikeat nämä olosuhteet ovat, joissa nämä, nämä työntekijät ovat. Filianidis myös halusi korostaa sitä, että tilanne on kestämätön keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kestämätön kahdesta näkökulmasta ensinnäkin poliittiset syyt, mitä nyt kohtavat nämä humanitaariset vaikutukset. Kyse on kahden miehen kohtaaminen, kahden klaanin kohtaaminen, he taistelevat vallasta ja privilegioista, jotka, tämän, jotka johtoasaan liittyvät. Ja tämä aiheuttaa valtavia tuhoja ja kärsimystä Etelä-Sudanin kansalle. Samalla Stilinidis muistutti oppositiolle ja hallitukselle, että heillä on vastuunsa tässä suhteen ja samalla tilanne on kestämätön sillä näkökulmasta, jos ajatellaan mitä ponnisteluja kansainvälisen yhteisön pitäisi tehdä. Tämän päivän aikaisemmat puhujat, tai myöhemmät puhujat voivat muistuttaa, miten suuria tarpeita nyt tullaan kohtaamaan. On yhä vaikeampaa avunantajille vastata näihin pyyntöihin ja näihin odotuksiin. Ottaen huomioon myös asia, mikä on hyvin tunnettu ilmiö, joka on hyvin tunnettu täällä valiokunnassa puheenjohtaja, eli se, että on monia suuria kriisejä tällä hetkellä. Aikaisemmin tällaista olen nähty. Filmidis palasi ja hän johti 16. heinäkuuta yhdessä O'Brienin kanssa, joka on siis Okassa, sitä, että perustettaisiin uusi säätiö tai uusi väline. Lupauksia tehtiin uusista tuista 245 000 euroa 45 miljoonaa euroa, mutta me tiedämme jo, että nämä varat eivät tule riittämään mutta nämä varat eivät tule riittämään vuoden loppuun mennessä lopuksi asia, josta olisin puhua puheenjohtaja ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille. Nämä väkivaltaisuudet, ennenkin väkivaltaisuudet, jotka ovat tunnomaisia tälle konfliktille, haluaisin lukea lyhyen tekstin englanniksi ainakin 172 000 naista on kaapattu ja 79 on joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi, muun muassa joukkoraiskaamaksi ainakin yhdeksässä eri tapauksessa naiset ja tytöt poltettiin Tukulissa joukkoraiskauksen jälkeen ainakin viidessä kylässä naisia ja lapsia on ammuttu ja tapettu joukkoraiskauksen jälkeen. Tässä siis ote YK mission raportista, joka julkaistiin 29. kesäkuuta. Ja nämä tarinat tulevat siis Elon jääneiltä. Ja YK on turvallisuusneuvosto on käsitellyt tätä päätöslauselmassa, joka kesäkuussa – ja siinä viitataan sotarikoksiin ja on näyttöä uskoa, että sotarikokset ja rikokset ihmiskuntaa vastaan on, niitä on tehnyt sekä hallitus että opposition voimat. Ja sama päätöslauselma selkeästi viittaa siihen, että on merkkejä konfliktin etnisoitumisesta. No onko ratkaisua näköpiirissä? No muut saavat puhua tästä lisää. On tapana sanoa, että kriisi on humanitaarinen, mutta ratkaisu on poliittinen. No ratkaisu ei ole nähtävissä lyhyellä aikavälillä. Ja tämän lisäksi tilanne huononee valtavasti, jos ajatellaan Itä-Suomen taloutta. Se on vararikon partaalla. Siinä kaikki puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaanne siitä, että se on koonnut tämän paneelin yhteen. Tämä on kriisi, jota me emme saa unohtaa. Se on moraalinen vastuumme. Kiitoksia huomiostanne. Thank you. And uh, the next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Rova Luma, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Etelä-Sudanissa ruokaturva on täysin riittämätöntä. Viimeisin analyysi osoittaa, että 40 prosenttia tai 4,6 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä. Keskimäärin yksi kuudesta eteläsudanilaisesta lapsesta on vakavasti aliravittu. 50 osavaltiosta kärsii hätätilanomaisesta nälän hädästä. Hallitus ei pysty reagoimaan kriisiin, tuloja ei ole ja sota, sotilasmenot ovat valtavat, ruoan hinta nousee ja, ja ja varsinkin kaupunkialueiden köyhät eivät kerta kaikkiaan saa ruokaa. Väkivalta on kärjistynyt Unity- ja Yläniilin osavaltioissa on jo eskaloitunut valtavasti ja turvallisuus- ja nälänhätätilanne on erittäin vakava. Kymmeniä tuhansia on joutunut siirtymään kotisijoiltaan, ovat hakeutuneet näille suoja-alueille. Monet ihmiset ovat menettäneet henkensä ja monien muiden elämät ja elinkeinot on tuhottu. Väkivalta on lisääntynyt ja monet eivät pysty, pysty kasvattamaan viljaa, sillä istutuskausi on, on tuhottu, joten satokausikin on pilalla. Ja tämä tilanne on todella vakava ruokaturva on täysin riittämätöntä ja me olemme pyrkineet tekemään kaikkemme auttaaksemme näitä ihmisiä. Konfliktialueilla maailman ruokaohjelma yhdessä humanitaarisen komitean kanssa on käynnistynyt tällaisen nopean vastauksen mekanismin jo viime vuonna ja tämän avulla on pyritty antamaan hätäapua Tällaiset liikkuvat joukot ovat vieneet hyödykkeitä paikalle myös ilmateitse. Tällä hetkellä maailman ruokaohjelmalla on 27 mobiiliyksikköä, jotka palvelevat ihmisiä yli 90 alueessa. Ja konflikti ei rajoitu vain Yläniilin alueelle, vaan vakava turvallisuusuhka ja talousromahdus ja nälänhätä ovat ilmeisiä myös suhteellisen vakauden alueilla. Maailman ruokaohjelma antaa tukea näilläkin alueilla. Annamme lyhytaikaista ruokatukea, tuemme elinkeinoja ja vahvistamme asukkaiden omaa selviytymistä. Ja viime heinäkuussa otimme jo esille tämän vakavan aliravitsemuksen – ja nyt on ryhdytty toimiin, ennaltaehkäiseviin toimiin akuutin nälänhädän ehkäisemiseksi. Maailman ruokaohjelma on valinnut, valinnut toimivimmat menetelmät avun perille viemiseksi. Ja kaikilla näillä keinoilla Maailman ruokaohjelma on tänä vuonna auttanut 2,2 miljoonaa ihmistä, siis viime, vuonna, viime vuoden aikana, ja yleistä tukea on annettu myös humanitaaristen kumppaneiden toimesta, mukaan lukien EU, ja tämä on ollut suuri apu, ja kiitänkin teitä tuestanne. Kuitenkin äh, tilanne vakavoituu edelleen. Äh, väkivalta on eskaloitunut, ja meidän on entistä vaikeampi päästä antamaan apua eh, esimerkiksi Yläniilin konfliktialueille. Meidän täytyy todella neuvotella päästäksemme viemään apua. Usein emme pääse näille alueille ja toisinaan on aivan liian vaarallista mennä ylipäätään näille alueille. Ja me olemme näin ollen joutuneet vähentämään apua näillä alueilla turvataksemme työntekijöidemme ja avunsaajien turvallisuuden. Ja monet avunsaajatkin sanovat meille, että älkää tulko tänne, koska alueet ovat aivan liian vaarallisia. Olemme tehneet yhteistyötä muiden auttajatahojen kanssa ja monissa paikoissa olemme jakaneet tällaisia eloonjäämispaketteja, kalastuspaketteja, kalastusvälineet kuuluvat niihin moskiittoverkot, siemeniä, korkean kalorimäärän keksejä ja niin edelleen. Tällaisia hätäapupaketteja olemme jaanneet ja sitten turvattomuus leviää muihin osavaltioihin, jotka ovat olleet ennen turvallisempia. Tämä tekee tilanteesta entistä vaarallisemman. Mitään suoj- tai tällaisia su- turvallisia käytäviä tai väyliä maassa ei enää ole, että avu apu voitaisiin mennä perille. Apurekkoja on ryöstetty, kaikkia apukuljetuksia on varastettu ja ryöstetty. Ja tässä paljon liikettä on myös läntisillä alueilla ja ruoan kuljettaminen näillä käytävillä on entistä vaikeampaa, koska kuljettajien pitää päästä erilaisten aseistettujen joukkioiden kontrolloimien alueiden läpi. Ja tilanne on hyvin pirstaleinen, kokonaiskuvaa ei oikein saada. Ja tällä hetkellä käytämme myös YK patrolliapua, jotta saisimme enemmän turvallisuutta tie- ja jokikuljetuksiin. Huono tieverkosto myös ehkäisee, estää avun perille menoa. 60 prosenttia maasta on tieverkoston ulottumattomissa seitsemän kuukauden ajan sadekauden aikana ja rekat voivat kulkea maan halki vain hyvin lyhyenä ajankohtana, aikavälinä joka vuosi. Ja myös, myös isoja rekkoja ei voida ajaa. Ja, ja tilanne on hyvin turvaton ja resurssit ovat vähäiset tänä vuonna olemme huomanneet myös, että avunsaajien määrä vain kasvaa taisteluiden takia. Ja me olemme pyrkineet välttämään myös kalliita ilmakuljetuksia. Joillakin alueilla tämä ilmateitse tapahtuva avunantaminen on vain vi- kuitenkin vihoviimeinen keino, jolla apua saadaan perille raha on entistä tiukemmalla ja näin ollen on tar- tar- tärkeää, että raha tai varat tai apu ohjataan niille henkilöille, jotka ovat eniten sen tarpeessa. Ja noin 250 000 pakolaista on odottamassa uudelleen sijoittamista ja pystymme tarjoamaan hätäruokintaa vain, vain kaikista hädänalaisimmille ja ruoka-apua on pystytty antamaan vain parin kolmen kuukauden välein tietyille alueille, vaikka pitäisi käydä joka kuukausi. Ja todella hätä on ilmeinen ja noin 183 miljoonaa rahaa tarvittaisiin seuraavan puolen vuoden aikana ilman lisäapua. Me emme voi auttaa ja meillä on todella suuri määrä väestöstä, joka ei saa tarvitsemaansa ruoka-apua. Turhautuminen on todellista poliittista tahtoa konfliktin lopettamiseksi ei ole, mutta Etelä-Sudanin ihmiset todella tarvitsevat kansan, kansainvälisen yhteisön apua. Maailman ruokaohjelma tekee kaikkensa tarjotakseen ruoka-apua kaikista hädänalaisimmille, Olemme saaneet arvokasta tukea Euroopan komissiolta ja jäsenvaltioilta. Arvostamme tätä kumppanuutta. Emme ole saaneet ainoastaan rahaa, vaan myös muuta apua, jolla saamme paljon tarvittua apua niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kiitos Rova Luma. Ja seuraavaksi Rova Peters. Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää ja kiitokset hyvää puheenjohtaja hyvät kollegat. EK-pääosastossa ja DEFCO-pääosastosta YK-kollegat ja myös kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan edustajat. Minä en nyt käytä tätä PowerPointia sen enempää, koska aikaa ei ole, joten puhun nyt sitten vain yleisemmin eli UNICEFin toimiston puolesta ja myös UNICEFin puolesta ylipäätään erityiskiitokset Euroopan unionille, varsinkin defco pääosastolle valtavasta anteliaasta tuesta viime vuosien aikana 15 miljoonaa euroa on saatu tuota pääosastosta. Ja Tämän tuen avulla olemme voineet säästää hyvin monien lasten elämän ja nyt me olemme saaneet EK-pääosastosta ja unionin jäsenvaltioista ja muilta lahjoittajilta myös. Ja 63 000 lasta on saatu säästettyä aliravitsemukselta. 2,6 prosenttia on rokotettu, miljoonaa on rokotettu polioa vastaan ja me olemme näin onnistuneet kylläkin, mutta kuitenkin näiden lasten tulevaisuus on hyvin synkkä. Neljä vuotta Etelä-Sudanin lapset ovat saaneet nauttia itsenäisyydestä, mutta neljän vuoden aikana lasten oikeuksia on poljettu järkyttävällä tavalla julmasti, heitä on tapettu ja lasten murhaaminen ja naisten ja tyttöjen murhaaminen tuossa maassa täytyy saada päättymään. Kansainvälisen yhteisön täytyy lähteä liikkeelle ja pyrkiä torjumaan ja pysäyttämään tämä, tämän tyyppiset julmuudet. Kansainvälisen yhteisön täytyy myös ryhtyä parantamaan mahdollisuuksia valvoa tilannetta ja estää nämä tämä rikokset ihmisyyttä vastaan. Ja tässä juuri äsken maailman ruokaohjelman edustaja jo puhuikin siitä, että meillä ei ole riittävästi varoja. Meidän täytyy miettiä, miten voisimme saada uusia, uusia rahoituksen muotoja ja meidän täytyy myös miettiä kehityksen vastuuta ja pidemmällä aikavälillä myös ja miettiä tuota humanitaarista talousarviota, voidaksemme vastata laajemmin näihin tavoitteisiin ja myös sitten pitäisimme yllä tätä, näitä kaikkia toimia ja saavutuksia, joihin olemme päässeet nykyisellä rahoituksella. Ja tästä seuraavat ehdotukset. Me haluaisimme paremmat mahdollisuudet torjua aliravitsemusta. Tässä tietysti teemme työtä maailman ruokapankin kanssa, mutta myös muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Ja me haluaisimme miettiä, miten saisimme lapset takaisin kouluun. Ja miettimme sitten sitä, että Euroopan unionihan näitä hankkeita on rahoittanut ja myös muita lahjoittajia voitaisiin saada mukaan ja nyt päätänkin jo puheenvuoroni. Okay, thank you. You did not use all your time. Kiitos, et kyllä edes käyttänyt koko puheaikaasi. Seuraavaksi herra Mundia, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos mahdollisuudesta puhua teille tänä iltapäivänä. No minun työni on yksinkertaisempi, sillä minä nyt puhun näiden aikaisemman kolmen puhujan jälkeen, niin paljonhan on jo käsitelty, joten yleiskatsaus tähän alueelliseen ulottuvuuteen tässä kriisissä, sillä uusimmat työtteistä tiedätte, että olette kuulleet tästä sisäisestä ulottuvuudesta, mutta tähänkin liittyy alueellinen ulottuvuus, joten hyvin nopeasti käyn läpi tämän PowerPoint-esityksen sillä siinä käsitellään näitä neljää valtiota, joita kriisi on koskettanut. Ensinnäkin sanoisin kymmenen vuotta sitten, no kuka sitten kymmenen vuotta sitten, kun tämä rahasopimus allekirjoitettiin, niin oli vähemmän pakolaisia kuin tällä hetkellä. Tällä hetkellä on yli 738 000 eteläsuudalaista pakolaista eri alueen maissa on huomattu, että taistelut ovat kiivastuneet, niin kuin aikaisemmin puhuja mainitsi, Apanalissa muun muassa tämä on johtanut sisäisen pakolaiden lisääntyneen määrään, mutta pakolaisia on myös mennyt itse Sudaniin. Poikkeuksellisesti huomataan, että pakolaisten profiilit alueella on sanottu, että useimmat ovat naisia ja lapsia. 80 prosenttia heistä on naisia ja lapsia, joten tämä on hyvin, hyvin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä ja sen takia meidän toimemme pitävät olla räätälöityjä juuri kohti tätä väestöryhmää kohtaan. Etelä-Sudanissa, no ei pidä unohtaa, että siellä myös sudanalaisia pakolaisia. Nämä sudanalaiset pakolaiset, suurin osa heistä on Apanalissa, Unity, osavaltioissa, joka on, kuten kuulitte aikaisemmin, taistelujen keskus. Pitää edelleen suojella näitä pakolaisia. Se on suuri haaste kuitenkin. Meidän tulee tarjota materiaalista apua alueelle, jossa taistelua tapahtuu. Logisesti turvallisesti, logistiikan turvallisuuden näkökulmasta tämä on lähes tulkoon mahdotonta, joten olen samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin riskialtista toimintaa, mutta meidän on pakko ryhtyä sillä, se ihmishenkiä riippuu siitä. En nyt puhu näistä luvuista, joita näette tuolla ylhäällä, mutta nopeasti sanoisin, että näkemänne luvut aivan oikealla powerpoint siinä on pakolaisten määrä, joita oletamme Eh, tulevan Etelä-Sudanista vuoden loppuun mennessä. Ja nyt jo huomataan Sudanissa lähes 5000 pakolaista vähemmän kuin mitä ennusteet olivat, joten tämä vain osoittaakseni, miten dramaattinen tilanne on. Tässä kuvassa näette yleis tila, yleisen tilanteen valtiosta. Näette koon ja mittakaavan, joka liittyy näin pakolaisten määrään sekä sisäiset pakolaiset etäisyydessä että ulkoisesti. Eli yhteensä 2,5 miljoonaa ihmistä, joihin tämä ilmiö vaikuttaa. Sisäiset pakolaiset 1,5 miljoonaa pakolaisia siis, siis sisällä, niin kuin mainitsin, 265 000 ja sitten totta kai eri maissa, joita tulen käsittelemään myöhemmin. Tämä kuva, no niin kuin De Bro sanoi, osoittaa, että on tarvetta poliittiselle ratkaisulle, sillä se, tässä on kyse huonosta avustuksesta. Toinen ongelma nimittäin on, liittyy poliittisen ratkaisun löytämiseen. Ja me nouskoisin, että poliittinen ratkaisu on ainut vaihtoehto, että ihmiset voivat palata kotiinsa. Käynyt läpi näitä yksittäisiä kohtia tästä, mutta saatte tämän palveluesityksen, jos teitä kiinnostaa se, mutta haluaisin korostaa, että Etelä-Sudanissa itsessään on vaikeuksia suojella pakolaisia. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että tarve suojella näitä isäntähallintoja, joissa nämä, joihin nämä pakolaiset menevät, on tärkeää, että kaikki tiedämme, että pakolaiset pakenevat joko Pohjois-Ugandaan, Pohjois-Keniaan, Itä-Etiopiaan tai Etelä, eteläiseen Sudaniin. Niin kyseessä ovat alueet, joissa yhteisöt itsekin ovat huonossa tilanteessa sen takia. Niiden taakka on valtava, kun ne suostuttamaan vastaan noita pakolaisia. Alalla olevat tiedot, että pakolaisten suojelun vastuu on näillä valtioilla, sillä jos rauhaa ei ole, niin, niin he, heitä ei pystytä suojelemaan. Sen takia vetoamme, että nuo hallitukset, nuo yhteiset, jotka itsekin joutuvat, jotka itse joutuvat kantamaan tätä taakkaa, eli suuria pakolaisten määrää, niitäkin pitäisi tukea, jotta saataisiin konkreettista suojelua aikaan. Täytyy sanoa, että hallitukset kaikissa neljässä maassa ovat pitäneet rajansa avoinna ja tämä on tärkeää pakolaisjärjestön mandaatin puolesta, sillä pääsy alueelle on nopein tapa suojella pakolaisia. Kaikki nämä maat poikkeukset ovat pitäneet rajansa auki. Lisäksi he ovat myös ottaneet tarpeeksi maata käyttöön useimmissa tapauksissa. No on vaikeuksia tietyillä alueilla, mutta tai siis on tätä sanoa, että on ollut tarpeeksi maa-alaa ja vaikka ei ole ollutkaan, niin se ei ole johtunut siitä, että ei ole ollut puuttuvaa tahtoa, vaan siksi, että keskushallitus ja aluehallitus eivät ole samalla aaltopituudella sen takia nämä ongelmat pitää ratkaista ennen kuin tuo maa voidaan ottaa käyttöön. Mitä tulee siitä, että koordinoidaan vastuupakolaisista kaikissa näissä maassa, on ollut niin sanottuja pakolaisavustussuunnitelma, joka kattaa kaikki maat ja näitä tilastoja hieman myöhemmin. Eli nämä alueelliset pakolaiset avustusohjelmat, tämä RRP, kuten näette tästä kuvasta, niillä on sama malli kaikissa maissa – ja niillä on 39 kumppania, eli pyydämme 810 miljoonaa dollaria kansainvälisiltä yhteisöiltä ja haluamme kiittää EUta, e pääosastoa avusta, jota he ovat antaneet meille kaikissa näissä maissa. No, en halua lukea tätä nyt kaikkia läpi, sillä puheenjohtaja taitaa katsoa minuun ja en tiedä, että onko aika loppumassa, mutta no, tässä ovat materiaaliset tarpeet, jotka meillä on. Se sanoo, että no, haluaisin vielä puhua näistä suurimmista tarpeista ruoka, terveys, ravinto, infrastruktuurit, peseytyminen, koulutus ja suojelu. Siinä ne ovat nämä suurimmat tarpeet. Ja ei ole saanut tarpeeksi resursseja vielä, sillä me saaneet vain 13 prosenttia pyydetystä. Jos me emme saa noita rahasummia, niin se tarkoittaa sitä, että me emme pysty täyttämään velvoitteitamme. Ja jo nyt, niin kuin kuulitte VFPn kollegalta, tiedämme, että esim. Keniassa, Ugandassa ja jopa Etelä-Sudanissa on aikeita vähentää ruomäärää. Syy on, että resursseja ei ole tarpeeksi. Me todellakin vetoisimme sivuista, että saisimme tukea tällä osa-alueella, sillä yksi asia, mikä tapahtuu pakolaistilanteessa, on se, että joskus jos pakolaisilla tarpeeksi ruokaa, ja hän joutuvat jakamaan näiden isäntäyhteisöjen kanssa, niin se saattaa aiheuttaa konflikteja. No, en nyt halua. Seuraava. No niin, tällaisella, tällä liian ainoa asia, joka sen korostaa, on, että tarvitaan jatkuvaa suojelua. Ja hallitukset pitää osallistaa, jotta saamme noita ihmishenkiä pelastavia toimia käyttöön. Ja samalla pitää muistaa, että on monia lapsia, jotka kulkevat yksin. Noin 35 000 lasta on yksin ja useimmissa pakolaisyhteisöissä tilanne on, että naiset johtavat niitä. Vuodelle 2015 tässä painopistealueet, mitä tulee näihin eri maihin. Ja tässä on totta kai päällekkäisyyksiä. Kaikki tulevat tarvitsemaan ruokaa, vettä, koulutusta, sillä havaittavissa se, että lapset opiskelevat puiden alla. Ja käytössä on hyvin väliaikaisia rakenteita, mutta tätä haluaisittaisiin parantaa, sillä niin kuin kollegat sanoivat, tapa, jolla tämä konflikti on esiintynyt, tarkoittaa sitä, että sitä ei tulla ratkaisemaan lähitulevaisuudessa ja kun lapset ovat pitkään poissa, niin asia, johon voidaan investoida, on heidän koulutuksensa, jotta että kun he palaavat, he voivat olla hyödyllisiä kansalaisia ja voivat rakentaa uudelleen yhteiskuntansa. Ja tämä on nähty, että pakolaiset kun lähtivät kymmenen vuotta sitten, koska osa pakolaisista alueella joutuvat siirtymään kolmatta kertaa, niin e- yksi asia, joka havaitaan, on, että monet heistä – pyrkii auttamaan, sillä he ovat saaneet koulutusta maissa Ugandassa, Keniassa, Etiopiassa, joten koulutus meille on äärimmäisen tärkeää. Siihen tulee investoida valtavasti. Sitten seuraava dia. Hyvin nopeasti nämä eri maat. Lyhyesti Etiopia tällä hetkellä 276 000 pakolaista. Noin 211 000 heistä on tullut viime aikoina. No, menen nopeasti vain nämä läpi. Sitten Kenia, 46 000, infrastruktuuria pitää työstää. Seuraava Etelä-Sudan no, laitoisen pakolaistilanteen takia. Seuraava Sudan, eli sinne on saatu yli 80 000 pakolaista tänä vuonna. Uganda, no siellä en, on menty pitkälti ennusteen mukaan, mutta olemme tyytyväisiä hallituksen toimiin. Eli he ovat asuttaneet pakolaisia kyliin, eivätkä leireihin. Tämä vain tiedoksi. Mutta mitä tulee näihin RPP-suunnitelmiin, tässä näette, että miten paljon tukea tarvitaan eri maittain. En nyt mene niitä läpi. Viimeinen dia. No lopuksi haluaisin kiittää EUta, EK-pääosastoa tuesta, mutta haluaisin myös sanoa, että tämä pakolaiskriisi ja Suranin kriisi tulee kestämään pidempään, sillä vaikka saataisikin poliittinen ratkaisu, huomenna on epätodennäköistä, että pakolaiset palaisivat eh, rajan toiselle puolelle pääsy siksi, että monet heistä ovat pakolaisina kolmatta tai toista kertaa. Tämä on valitettavaa, koska kuten kuulitte kollegoilta, alueet, joista ovat tulleet, ovat täysin menetettyjä, joten ei ole mitään minne palata siinä kaikki. Kiitos. Thank you, Mr. Mundia. It was very interesting. Kiitos, herra Mundia. Kovin kiinnostava esitys. Vähän meni kyllä yli tuo aika. Ennen kuin aloitan keskustelun jäsenten kanssa, niin katsotaan lyhyt video, video Niajan tarina. Tämä on Etelä-Sudanista ja tämä on YKlta tullut tämä videopätkä. Katsotaanpa se. kun Mungu ambako kujiunga amaru jeisha mukasa gajema shamba amaru wenza hawa hawa shamba hawa harakati ina nini bino wa Mungu tumeleka hata nini yako con sopko siang siang ini antena Täällä mun on pelko. Siellä mä en mennä niitä lukuisia. Mun luo vaan ja mun pelkän. Mä oon Okay, thank you. Uh, now we have... Uh, Kiitos. Herra Guerrero on ensimmäinen kahdesta puhujasta. Olkaa hyvä. Gracias. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluan aluksi kiittää kaikkia esiintyjiä näistä mainioista kiinnostavista esityksistä ja erityisesti kiitokset Lumalle ja Petersille, jotka edustavat järjestöjä, joilla on humanitaarisia työntekijöitä paikan päällä. Tietysti hekin saavat tukea unionista. Kiitokset teille työstänne ja ponnisteluistanne näin hirvittävän hankalissa ja dramaattisissa ja täysin sietämättömissä tilanteissa, joissa menetetään ihmishenkiä. uskoisin, että tässä saamamme luvut ja tiedot siitä, miten valtava määrä vakavasta nälänhädästä ihmisiä kärsii ja kuinka moni on menettänyt kotinsa ja elää väkivallan ja sodan jaloissa. Ja varsinkin tämän järkyttävän videon näkemisen jälkeen, kun ajattelemme kaikkia väkivaltaa kohtaamaan joutuneita naisia ja tyttöjä, niin haluaisin se esittää seuraavat sanat. Korostaisin erityisesti sitä, että kyse on valtavasta humanitaarisesta kriisistä, joka on syntynyt sotilaallisen kriisin jälkeen ja sen juuret ovat syvällä ja ainoa ratkaisu on poliittinen Eli täytyy pyrkiä rauhaa, rauhaa jälleen rakentamaan tuolla alueella. Tuo valtiohan on vasta aivan äskettäin saanut itsenäisyyden ja suorastaan oikopäätä ajautunut hyvin tuhoavaan ja järkyttävään konfliktitilanteeseen. Euroopan unionin korkeaedustajaa täytyy toivoa parantamaan ja tehostamaan työtä myös rauhan edistämiseksi ja rauhan löytämiseksi tuolle alueelle. Ja mielestäni, jos oikeassa olen, niin tästä asiasta keskusteltiin joulukuussa 2014 tuolla neuvostossa, ulkoasiaineuvostossa, ja siitä on nyt kulunut jo kuukausi tolkulla, tilanne vain pahenee Etelä-Sudanissa, eli eiköhän nyt olisi jo syytä myös Euroopan unionissa korkean tason poliittisessa kokouksessa ottaa asia esille ja käsitellä tätä asiaa varsinkin Afrikan unionin kanssa. Myös Mundia esitti puheenvuoron tästä asiasta ja sanoi, että kyse on alueellisesta konfliktista. Ei kyse ole pelkästään alue, tuosta Etelä-Sudanin alueesta, vaan se vaikuttaa myös muuhun muihin maihin tuolla alueella ja siksi Afrikan unionin tehtävä on myös suuri poliittisestikin ajateltuna. Ja tällaista vaatimusta pitäisi nyt Euroopan unionista välittää eteenpäin, varsinkin korkean, asiain, korkean, äh, ulkoasian korkean edustajan suulla ja varsinkin pitää yhteyttä tuohon Afrikan unioniin. Ja seuraavaksi puuttuisin näihin voimavaroihin ja muihin varoihin. Tästä me kuulimme Luman puheenvuorossa tilanteesta ja myös sitten y, tästä YK ruokaohjelmasta. Ensimmäisen vuoden aikana voitiin periaatteessa vastata elintarviketarpeisiin tuolla alueella, mutta seuraavan vuoden aikana, kun sotatilanne vain paheni, mm, ja edellisenäkin vuonna oli vaikea saada satoa tuossa maassa, niin ei enää ole pystytty tarjoamaan ravintoa riittävästi kaikille. Itse maa ei pysty tuottamaan itselleen riittävästi ruokaa, kun monet tuottavimmista alueista ovat sodan alla ja myös sitten erinäisiä teknologisia muutoksia on tapahtunut aseteollisuudessa, eli aikaisemmin kun sadekausi koitti, niin vanhanaikaisia aseita ei voitu käyttää, mutta nyt tilanne on silläkin kentällä toisenlainen ja konflikti jatkuu kautta vuoden. Ja sitten kiinnittäisin huomiota tuohon koulutukseen ja UNICEFiin. Tämä valiokunta, kuten varmasti tiedättekin, niin kiinnittää paljon huomiota koulutuksen tarjoamiseen lapsille humanitaarisen kriisin keskellä erityisesti kun kyse, varsinkin kun kyse on sota-alueista. Ja tässä me haluamme tarjota lisää mahdollisuuksia ja lisää voimavaroja koulutuksen ylläpitämiseen, tällaisen jokapäiväisen rutiinin ylläpitämiseen. Ja tähänkin UNICEFin edustaja Peters puheenvuorossaan viittasi siitä, miten nyt tosiaankin koulutuskentällä on suuret tarpeet Etelä-Sudanissa. Ja vielä haluaisin kiinnittää huomiota seuraavaan paikan päällä toimivan järjestön, järjestön toimintaan. Erityisesti kiinnittäisin huomiota näihin prioriteettialueihin. Eli kun varoja on puutteellisesti, niin silloin ne kannattaa keskittää sellaisille alueille, joilla niitä tarvitaan eniten. Ja tähän asti lahjoittajat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti huomiota Jonglein ja Unitin osavaltioalueisiin Etelä-Sudanissa, mutta nyt tämä konflikti on laajenemassa ja sen takia on syytä varmaankin myös laajentaa humanitaarisen avun kenttää noiden alueiden ulkopuolelle. Ja sitten ihan lopuksi, kuten tässä usean otteeseen onkin jo kuultu, niin me täällä valiokunnassa aina peräänkuljetamme yhteyttä humanitaarisen vastuun ja kehitysvastuun välillä. Ja haluaisinkin esittää tässä nyt The Browerille kysymyksen, miten Eko ja Defko asiassa yhteistyötä oikein tekevät. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos herra Zellerin ja sen jälkeen Rova Huivos. Kiitos herra puheenjohtaja. Ei ole ensimmäinen kerta, kun keskustelemme Etelä-Sudanista. Ja valitettavasti mitään parempaa uutista sieltä ei ole tullut. Tilanne näyttää pahenevan ja kärjistyvän entisestään. Tämä on todella surullista. Tammikuussa 2011 olin paikalla kansanäänestyksessä vaalitarkkailijana. Olin tuolla Etelä-Sudanissa ja ihmisillä oli valtavat odotukset uutta valtiota kohtaan. Ja todella ihmiset olivat innoissaan itsenäisyydestä. Ja samoihin aikoihin eteläsudanilainen Naapurini Berliinissä sanoi minulle, että itsenäisyys ei tuo onnea, koska taistelut eivät sen jälkeen rajoitu pohjoisen ja etelän välille, vaan kaikenlaiset sotapäälliköt taistelevat sitten keskenään koko ajan. Ja tämä ennustus osoittautui todeksi. Pohjoisen öljyreservit ovat käyttämättömiä, koska ja yrityksetkin äh, pakenevat paikalta, koska yritysten työntekijöiden turvallisuutta ei voida taata. Ja nyt mitä tässä kuulimme näistä pakolaisvirroista muun muassa, ei ainoastaan itse Etelä-Sudanissa, vaan myös ulkomaiden suuntaan, niin tämä tilanne vaikuttaa minusta aika lailla toivottomalta. Jos aselepo-sopimus saataisiin aikaan Itä-Afrikan yhteisön kanssa Addis Abebassa, näistä keskustellaan viisi maata siinä on mukana ja mikään näistä sovitusta aselevoista ei ole kestänyt vuorokautta pidempään. Meidän täytyy nyt todella tehdä jotakin muuta. Tämä ei selvästikään auta. Meidän ei pidä enää äh, rajoittua vetoamaan ihmisiin, jotka tuolla paikan päällä ovat, vaan ryhtyä järeämpiin toimiin. Kesäkuussa keskustelin YK humanitaarisen avun koordinaattorin kanssa ja, ja hän on, hänet on, oli muuten karkotettukin Etelä-Sudanista, niin tämä jo mielestäni osoittaa sen, että nyt rauhanomaista ratkaisua ei kerta kaikkiaan tuossa maassa voida löytää ei voida, jos ei saada keskusteluyhteyttä asianosaisiin, mitkään vetomukset eivät enää auta, vaan tarvitaan ihan järeitä toimia, mukaan lukien sanktiot, kansainvälinen yhteisö ei voi enää katsella vierestä. Myös naapurimaat ovat uhattuna ja näin ollen pitää todella ryhtyä toimiin. Ja kyllähän tähän on erilaisia vaihtoehtoja. Ukrainan suhteen on, on myös ryhdytty järeämpiin toimenpiteisiin. Tilejä on suljettu, matkustuskieltoja on otettu käyttöön, ne ovat ensimmäisiä toimia. Ja täytyy muistaa, että on 14 000 YK on rauhanturvaajaa. Etelä-Sudanissa on niin näitäkin pitää aktivoida, jotta ainakin pahimmalta kärsimykseltä vältyttäisiin ja sitä voitaisiin ehkäistä. Pelkillä sanoilla ei nyt päästä kyllä puusta pitkään. Me emme voi auttaa eteläsudanilaisia näin, vaan nyt tarvitaan järeämpiä toimia. Ja Euroopan unionin pitää ja ulkopolitiikan ja, ja ulkopolitiikan korkean edustajan yhdessä YK kanssa täytyy nyt ryhtyä tarvittaviin toimiin. Okay, Kiitos sitten Rova Hoi. Kiitos herra puheenjohtaja. No, olen samoilla linjoilla herra Zellerin kanssa. Nyt täytyy todella pohtia sanktioita ja järeämpiä toimia. Ei voida ainoastaan uhata paria komentajaa sillä, että tilit jäädytetään ja matkustaa ei saa. Ja ei, ei tämäkään välttämättä auta, vaan meidän tulee todellakin asettaa sanktiot ihan ylimmälle tasolle. En nyt ota yksityiskohtiin kantaa, mutta kun katsomme, mitä tuolla tapahtuu Etelä-Sudanissa, kyliä tuhotaan järjestelmällisesti. Tämä on sellaista systemaattisuutta, että kyllä siinä takana piilee jonkinlainen suunnitelma, meidän tulee todella tarkastella, miten tämä komentoketju on syntynyt, mistä se lähtee liikkeelle. Ihan valtion johtoa pitää nyt tarkastella kriittisin silmin. Emme saa enää sulkea silmiämme tältä karmealta todellisuudelta. Ja kun sitten puhutaan sanktioista, niin pitää, pitää huolta myös siitä, että ne kohdistuvat oikein. Olen myös vakuuttunut siitä, että tässä pitää nyt kerta kaikkiaan mennä pidemmälle kuin mitä tähän mennessä on totuttu tekemään. Me haluamme säilyttää alueen yhtenäisyyden ja humanitaarista apua täytyy pitää tarjota ja sen perille meno pitää taata. Ja huomaamme, että se ei olekaan niin yksinkertaista, ei vain siksi, että etteikö olisi tarpeeksi rahaa, vaan että apu ei kerta kaikkiaan mene perille. Tämä kaos kyllä herättää todella paljon kysymyksiä. Auttaako se, jos rauhanturvaajia lähetetään paikalle tai pidetään huolta kuljetusväylien avoimuudesta ja mi- millä tämä asia saataisiin ratkaistuksi ja minkälaista suojaa pitäisi tarjota? Tietysti militaarinen, sotilaallinen välintulo on kaikista viimeisin keino, mutta jotta rauhanprosessi todella saadaan käyntiin, niin kyllä minusta neuvotteluiden lisäksi ja rinnalla pitää sanktioida niitä tahoja, jotka tästä ovat vastuussa. Ja jonkinlainen saarto voisi olla myös vaihtoehto. Silloin kaikkien pitäisi tähän myös sitoutua, että, että ei kerta kaikkiaan aseita tule jos rauhanprosessi käynnistetään, niin kaikkien pitäisi siihen sitoutua ja pitää huolta siitä, että, että aseita ei kerta kaikkiaan tule paikalle. Meidän tulisi nyt todellakin saada aikaan käänne keskustella siitä, eikä pitäisi nyt käyttää aikaa tähän keskusteluunkaan, vaan todellakin ryhtyä sanoista tekoihin. Ja kiitos todella paljon näistä kuulemistamme päivityksistä minkälainen tilanne siellä paikan päällä on. Ennen kuin annan puheenvuoron asiantuntijoillemme kysymyksiin vastaamista varten, niin haluaisin kysyä, onko ulkosuhdepalvelulla kommentoitavaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Se, mitä olen kuullut tänään, on hyvin samalla linjoilla korkean edustajan toiminnan kanssa ja hän tekee läheistä yhteistyötä komission kanssa sekä komission jäsenen Dimicha ja Stilenidisen kanssa. Minä olen itse mukana komission jäsenen vierailulla Etelä-Sudanissa. Tätähän tarkastellaan ongelmana, katastrofina, joka vaikuttaa meihin kaikkiin eri kulmista. Ja sanoitte hyvin oikein, oikeutetustikin sen, että meillä on voimakas tunne siitä, että ei ole tahtoa kummallakaan puolella löytää kompromissia tai poliittista ratkaisua. Ja tämän sanomme lausunnossa, joka julkaistiin itsenäisyys, Etelä-Sudanin itsenäisyyspäivän aikaisemmin tässä kuussa. Poliittista tahtoa ei ole, koska osapuolet edelleen uskovat, että he pystyvät saavuttamaan asioita sotilaisten toimien myötä yli vuoden verran alueella on soviteltu. Me olemme tukeneet tätä sovittelua, sillä oli voimakasta uskoisin, että alueen toimijat olisivat parassa asemassa ottanut huomioon, että Etelä-Sudanin naapurit, tietysti Uganda ja Sudan, ovat tärkeässä roolissa, sillä niillä on aktiivisia intressejä Etelä-Sudanissa. Meillä on erityisedustaja Afrikan sarvessa, se on Alexander Rondos, hän on viettänyt paljon aikaa viime kuukausina Etelä-Sudanissa. Hän on tehnyt läheistä yhteistyötä muiden erikoislähetteiden kanssa Yhdysvaltain, UK, Norjan eh, lähetteiden kanssa tässä prosessissa yhdessä EGATin kanssa. Keskustelu käydään siitä, että prosessia lainettaisiin, että muitakin maita tukisi sitä, sillä tämäkään sovittelu ei ole johtanut tuloksiin, niin kuin tiedämme. YK juuri hyväksyi pakotteet, niin kuin sanoitte, sotilasjohtajille, kuudelle sotilasjohtajalle. EU on asettanut pakotteita jo aikaisemmin. Keskustelu tämän laajentamisesta jatkuu neuvostossa. On ollut eri pöydällä Jubassa ja täällä Brysselissä. Eli voitaisiinko näitä viedä eteenpäin. Lisäksi on sellainen kanta, että pakotteet niitä pitää jatkaa alueella itsessään. Tiedämme, että johtajien tiilit ovat alueella enemmän kuin täällä, joten olisi hyvin vaikea kohdentaa näitä toimia tai saada aikaan todellista vaikutusta, jos me emme saa täyttää tukea EGATilta. Mutta tämä on vaikea keskustelu, jatkuvaa keskustelua. Mogherini seuraa tätä hyvin läheltä kyllä, sillä uskomme, että painetta pitää lisätä ratkaisun, pitää olla poliittinen. Tämä on ainoa tapa löytää kestävä tapa eteenpäin joten teemme työtä käsikädessä Afrikan unionin e- kanssa, EGATin kanssa ja YKn kanssa. EUlla on asevientikielto voimassa. Aluksi sovellettiin Sudaniin, kun kyseessä oli yksi valtio, se automaattisesti siirrettiin Etelä-Sudaniakin pätemään, mutta kyseessä on EUn eikä YKn vientikielto. Okay, thank you. And now the, the, the exp- Kiitos. Ja seuraavaksi on puheenvuoron asiantuntijoille. <clears throat> Kolme minuuttia per henkilö. Olisiko se riittävä? Herra de Breuer. Kiitos puheenjohtaja. Monet kysymykset osoitettiin ulkosuhdepalvelulle, enkä voisi olla Claudian kanssa enempää samaa mieltä. Lisäisin kuitenkin, että herra Stiljanides tuli takaisin Etelä-Sudanista ja oli varsin vakuuttunut siitä, että nyt täytyy käynnistää sanktiojärjestelmä. Ensimmäiset toimet tehtiin YK tasolla, sitten ne pitää vielä hyväksyttää turvallisuusneuvostossa. Ja Etelä-Sudanin presidentti piti niitä täysin harhaan johdettuina en ole samaa mieltä, koska tämän he, tähän astiset toimet eivät ole toimineet. Ja sitten vielä puhuttiin mahdollisesta asessaarosta. Ja sekin, siitäkin on keskusteltu New Yorkissa ja se voisi olla osa ratkaisua. Ja sitten puhuttiin myös yhteistyöstä pääjohtajamme kanssa tämäkin on hyvä. Me teemme paljon työtä käsi kädessä ja me heidän täytyy todella ryhtyä pikaisiin toimiin, koska tilanne Etelä-Sudanissa on niin karmea, että pitää todella ryhtyä välittömiin toimiin. Me emme ole vielä paikan päällä tehdäksemme näitä toimenpiteitä. Meidän tulee myös pitää huolta siitä, että nämä hätätoimet pyörivät. Tilanne on todella hälyttävää, kuten Rova Luma sanoi. Ja, ja pitkälti avunantajajärjestöjen ansiota oli, että nää, kriittisin nälän hätä vältettiin viime vuonna, mutta nyt täytyy todella ryhtyä järeämpiin toimiin. Ja tietysti meillä voi olla tällainen kaksiraiteinen lähestymistapa. Ensiksi pidetään huolta näistä aivan kiireellisimmistä hätätilanteista ja sitten samanaikaisesti pyrimme äh, kartoittamaan näitä järeämpiä toimia ja sitten samanaikaisesti pitäisi myös äh, sopuratkaisua kartoittaa, mikäli neuvottelut etenevät. Ja yksi asia vielä, että konfliktin seurauksena tai pikemminkin sen lisäksi meitä, meitä uhkaa myös, tai etelä uhkaa taloudellinen romahdus. Maa on kerta kaikkiaan romahtamassa paikallinen valuutta menettää arvoaan päivä päivältä ja tämä tietysti on asia, joka, joka kansalaisia siellä huolestuttaa. Hinnat ovat nousseet täysin mahdottomalle tasolle. Vesipullo maksaa ties kuinka paljon leipä ja polttoaine ja tällaiset ovat täysin tavallisten kansalaisten ulottumattomissa nykyään, joten nyt todella tilanne on vakavasta kriisistä. Se ei rajoitu enää kaupunkialueille, vaan myös muihin osavaltioihin. Meidän täytyy tämäkin pitää mielessä. Ja ei ole myöskään poissuljettua, että tämä kärjistyy vieläkin ja että tämä, tämä myös eskaloituu poliittiseksi kriisiksi ja tämä, nämä kaikki kriisit ruokkivat toisiaan ja väkivalta vain lisääntyy. olemme läsnä mahdollisimman monilla alueilla tuossa maassa ja tietysti meille, meille tärkeintä on se, että haavoittuvampia autetaan ensin. Lapset tietysti ovat ensisijaisilla, ensisijaisia, että lapsille annettaisiin koulutusta. Tämä on komission jäsenen prioriteetti ja Etelä-Sudan on tietysti yksi tilanne, jossa todella lasten asema nousee etusijalle. Meidän täytyy tukea parlamenttia näissä kaikissa pyrkimyksissä. Parlamentti on toinen budjettiviranomainen ja tällä pitää myös pystytä, pystyä ohjaamaan tarpeelliset varat. Ja on hyvä, että parlamentti näyttää olevan meidän kanssamme samoilla linjoilla. Tähän päätänkin puheenvuoroni. Kiitos. No hiukan yli meni, mutta ei se haittaa. Rouva Luma seuraavaksi. Okei, okay, my, my... Niin, olen samaa mieltä. Etelä-Sudanin tilanteen ratkaisu on todellakin poliittinen sota täytyy saada päättymään ja meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen sen lopettamiseksi. Ja koulutus on myös kriisissä ja meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen saadaksemme lapset takaisin kouluihin, koska muuten nämä lapset joutuvat vielä suuremmiksi uhreiksi ja he jatkavat sitten edelleenkin tätä samaa taistelua ja ta- sotaa myös tulevaisuudessaan, eikä valtiolla ole sen enempää toivoa, muuta toivoa kuin tuo koulutus. Ja sitten tässä Etelä-Sudanin tilanteesta vielä sen verran, eli tämä on yhden tuotteen talous, kyse on öljystä jota Etelä-Sudan tuottaa. Tuotanto on laskenut sodan vuoksi, mutta myös öljyn hinta on laskenut, joten tässä on kaksi syytä köyhdyttää, köyhtyä ja 300 miljoonaa tarvo tarvitaan nyt tuon maan kustannuksiin, mutta he saavat sieltä oikeastaan vain pienen osan tuotettua. Eli valtio on valtion talousarvio on alijää, hyvin alijäämäinen ja, ja näin ei sitten juuri mitään mene sosiaalisiin palveluihin esimerkiksi. Ja tässä tietysti nyt tämä heijastuu veden hintaan, polttoöljyn hintaan, leivän hintaan ja niin poispäin ja tästä myös vaaditaan maksuja Yhdysvaltain dollareissa ja näin on hyvin vaikea toimia Etelä-Sudanissa ylipäätään. Ja rikollisuus kasvaa Etelä-Sudanissa ja näin on hyvin, hyvin vaikea toimia tuossa maassa me, meidän humanitaariset työntekijämme ovat joutuneet kärsimään ampumisista. He pelkäävät tuossa maassa kovasti ja me olemme tietysti kiinnittäneet huomiota maaseutuväestöön. Me olemme myös huolissamme tietenkin kaupunkiväestöstä nyt taas tällä hetkellä. Ja näin taas lisämäärä, lisäjoukko ihmisiä on on vaarassa. Ja makrotaloudellinen kuvaus, kuva tietysti heijastuu tähän ruokaturvatilanteeseen, mutta myös muut sektorit ovat heikoissa kantimissa, esimerkiksi terveysalaa, lääkkeitäkään ei juurikaan pikapuoliin Etelä-Sudanissa enää ole. Maassa ei ole kohta puoliin riittävästi peruslääkkeitä, eli ei kyse ole pelkästään ruokaturvallisuudesta, vaan myös muistakin kriiseistä tuossa maassa. Eli kyse on todella valtavasta humanitaarisesta on kriisistä. Peters, please. Kiitos. Sitten Rova Peters. Thank you very much and thank you. Kiitos, kiitos ja kiitos kysymyksistä. Olemme myös samaa mieltä siitä, että ratkaisun pitäisi olla poliittinen, mutta haluaisimme korostaa muutama asiaa. On prioriteetti, että tuemme virastoja, niin kuin minun virastoni, jotta voidaan valvoja ja raportoida näistä lasten ja naisten oikeuksien loukkauksista. Rahoitusta tarvitaan tuota varten. Lisäksi on tarpeen, että saadaan poliittista tukea jotta voidaan puhua ja tuomita nämä räikeät naisten ja lasten oikeuksien loukkaukset. Ja kiitämme Euroopan parlamenttia, mutta myös Mogherinia hänen viime viikon lausunnosta itsenäisyyspäivänä. Tämä on tämän on, jat, on jatku, jatkuttava, sillä ei voida hyväksyä, että nämä väkivaltaiset jatkuvat ja mitään ei tehdä, ja pyydämme EUH-takin aktivoimaan kaikki sen välineet valvoa tilannetta säännöllisesti, siis jos ajatellaan lasten ja naisten ja tyttöjen oikeuksien loukkausta. Siinä yksi ja sitten toiseksi, että tulee koulutuksen tukeen. No, se on totta kai tervetullut, enkä usko, että on paljon lisättävää, paitsi että meidän tulee tarkastella sitä, että meillä on 400 000 lasta, jotka ovat päässeet kouluun, mutta on miljoonia, jotka eivät pääse kouluun ollenkaan. Monet ovat nuoria teinejä, eikä tarvitse sanoa, mitä tapahtuu nykyään tämänlaisille lapsille ympäri Etelä-Sudania, mutta muissakin maissa siinä ympärillä. Valtavasti rekrytoidaan näitä nuoria aseellisiin konflikteihin. Ääryhmät tekevät niin, joten on tarvetta alkaa investoimaan näihin nuoriin lapsiin. Ja olen samaa mieltä Bauerin kanssa siitä, että on hyvää vuoropuhelua ja mekin käymme EKon kanssa, EDFKon kanssa paljon vuoropuhelua, mutta myös täällä Brysselissä kentän lisäksi siis, mutta pitää saada kehitysrahoitusta tukemaan koulutusta. Koulutus vaatii valtavasti investointeja ja humanitaariset rahat, rahat ja varat eivät riitä kattamaan tuota tarvetta. Sitten vielä yksi asia, Tämä, tämä, pakot, tämä pakotekysymys en kommentoi sitä, mutta olisin korostaa, että kun sanktioita, niin pitää muistaa myös laittaa suojatoimia käyttöön, jotta voidaan haavoittavaisimmat, suojattua haavoittavasti ryhmät, sillä ensimmäiset uhret ovat toivottavasti usein naiset ja lapset. Ja meillä on tarpeeksi näyttöä tästä. Siinä kaikki. Kiitoksia kovasti. Thank you, Mrs. Peters. You again. Kiitos, Rova Peters. Tälläkään kertaa ette käyttänyt koko puheaikaanne. Herra Mundia, kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin vain korostaa ja toistaa sitä, mitä edelliset puhujat tässä jo puhuivat. Jos nyt katsotaan tätä alueellista ulottuvuutta, jos ajatellaan useampia niistä maista, joissa suuria pakolaisryhmiä on, niin yksi asia on ilmeistä. Kaikissa näissä hallituksissa, oli kyse Etiopiasta, Ugandasta tai Keniasta, niin nämä hallitukset ovat tehneet kaikkensa tarjotakseen esimerkiksi ilmaisen koulutuksen ja terveyspalvelut, vaikka ihan alkeellisellakin tasolla. Kun tulee sitten paljon uutta väestöä, niin se alentaa niitä etuja, joita on jo saavutettu. Jos ajatellaan vaikkapa koulutusta Kakuman tapaisessa paikassa luokissa oli yleensä 40 oppilasta, nyt niissä on 80. Etiopiassa, joissa pakola- niissä paikoissa, joissa pakolaisia on paljon, niin luokkakoot ovat kasvaneet myös räjähdysmäisesti. Tämä ei pidemmän päälle toimi. On tärkeää, että annamme tukea niille hallituksille ja alueille, jotka vastaanottavat pakolaisia, koska jos me emme näin tee, niin silloin me aiheutamme epävakautta alueille ja näihin hallituksiin ja tuomme sitten taas uuden konfliktin siemenen isätavaltion ja pakolaisten välille. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Ja toinen asia, jonka halusin tuoda esille, on se, että niin, kyllä minäkin suhtaudun myönteisesti sanktioihin, mutta pitäisi tehdä yhteistyötä maan äh, tai alueen maiden kanssa, joilla on vaikutusvaltaa Etelä-Sudaniin. Jos vaikkapa jäädytetään tilejä, niin ei se paljon auta, koska eihän näillä sotapäälliköillä ole tilejä. Rahat pistetään tyynyn alle tai patjan alle. Eli tällaiset perinteiset sanktiot eivät välttämättä toimi. On kuitenkin muita tekijöitä. Jotkut esimerkiksi vievät lapsensa, lähettävät lapsensa kouluun muihin maihin niin tällaisiin asioihin voitaisiin puuttua. Pitää olla älykkäitä sanktioita. Ei voida turvautua perinteisiin keinoihin tällaisissa maissa. Ja kolmas asia on se, että alueella on maita, joilla on isoja intressejä Etelä-Sudaniin. Ja näihin pitäisi puuttua. Ja pitää myös jakaa syytökset hyvin tasaisesti opposition ja hallituksen välille. Ei voida osoittaa syyllisiä noin vain. Olen katsonut, mitkä ovat, ovat pahimpia konfliktialueita. Jos katsotaan, millä alueilla konflikteja ei pystytä ratkaisemaan, niin joillakin alueilla syyt siihen, minkä takia sopimuksia ei saada aikaan, ovat täysin uskomattomia joten täytyy noudattaa hyvin uudenlaista lähestymistapaa. Totta kai täytyy osoittaa painostusta ja täytyy, täytyy lisätä tämän B5-ryhmän painoarvoa ja täytyy eh, lisätä painetta, että nämä syylliset saadaan todella vastuuseen teoistaan. Mitä pidempään odotamme, nyt olemme jo pari vuotta jäljessä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä konflikti leviää Etelä-Sudanin naapurivaltioihin. Ja toinen asia on sitten vielä se, että konfliktin ulottuvuus on muuttumassa. Jos olette seuranneet tilannetta tarkemmin, niin konflikti alkoi 15. joulukuuta, niin tämähän lähti liikkeelle puolueiden välisistä erimielisyyksistä, joka sitten johti etniseen konfliktiin, sotilaalliseen konfliktiin ja kuka tietää mille tasolle seuraavan vuoden aikana päästään. Tämä konflikti koskettaa alueita Etelä-Sudanissa, joita se ei aikaisemmin koskettanut. Ja sitten nämä armeijat, näiden kahden sotapäällikön armeijat ovat jo täysin täysin kontrolloimattomia nykyään. Kukaan ei tiedä, kuka niitä johtaa. Ja todellisuudessa ei tässä, eivät tässä nämä vanhat sotapäälliköt enää edes johda näitä alueita, joten tämä asia on, tai konflikti on tullut entistä kalliimmaksi humanitaarisesta näkökulmasta. Kiitos. Niin, taas meni melkein viisi minuuttia, mutta ei se mitään. Kiitos teille kaikille todella esititte hyvin olennaisia asioita ja tämä keskustelu on ollut erittäin hedelmällinen meidän mielestämme valiokunnan puolesta. Kiitän teitä lämpimästi ja ilman muuta jatkamme työnne tukemista. Sitten siirrymme kyselytuntiin. Kyselyjä ei ole vastaanotettu. Onko muita asioita? Onko jollakulla jotakin esille otettavaksi? Kohdassa muut asiat ei ole. Siirrytään seuraavaan kohtaan, joka on seuraavat kokoukset. Seuraava kokous pidetään 3. syyskuuta. Ja tämähän päättää valiokunnan kokouksen tänä iltapäivänä. Tämä on viimeinen valiokunnan kokous ennen kesälomaa, joten toivotan teille hyvää kesälomaa, aurinkoista ja rentouttavaa sellaista nähdään syyskuussa.